Guten Tag. Hyvää päivää. Aloitamme kokouksemme. Emme halua antaa komission jäsenen odottaa liian kauaa. Onko esityslistassa jotain ongelmia? Ei, joten kohta kaksi. Teillä on pöytäkirja edellisestä kokouksesta pöydällänne, kuten aina. Voitte varmasti katsoa sitä ja kokouksen loppumennessä sanoa, oliko teillä jotain vastustettavaa. Jos ei, niin kokouksen pöytäkirja on hyväksytty. Tätä kokousta voi jälleen seurata TV-kanavamme kautta. Meillä on Tsekin, Latvian, Viron ja Ruotsia lukuun ottamatta kaikki muut kielet käytössä – Muistuttaisin siitä, että huomenna emme kokoonnu tässä kokoussalissa, vaan huomenna äänestämme ja, ja, ja pidämme kuulemistilaisuuden elokuva-aiheesta. Kokoonnumme tuolla Jan rakennuksessa 4 q salissa. Pyydän, että muistatte tämän. Pyytäisin, että otatte kaikki asiat mukaan sinne, mitä tarvitsette huomisaamuna. Älkää jättäkö tänne, kun ehkä haluatte tiedä huomenna äänestyksessä – mistä äänestetään, ja se löytyy sieltä papereista. No niin. Toivoisin, että tutustutte valtuuskunta matkamme kertomusta kulttuuripääkaupunki Petsin. Erittäin hyvin onnistunut matka. Kiittäisin ennen kaikkea varapuhemies Tökkesiä, joka johti tätä matkaa. Haluaisin kiittää myöskin avustajia, siis sihteeristön Stranaeroa Tulingia, jotka järjestivät tämän matkan oikein hyvin. Valtuuskuntamme sai mahdollisuuden tavata myös Unkarin pääministeriä, keskustella hänen kanssaan ja saimme paljon vastakaikua julkisuudessa. Ja kun lähdemme maihin, joissa emme ole niin usein käyneet, niin meidät otetaan vastaan ja huomioidaan oikein hyvin, joten hienoa, että kulttuuripääkaupunki Vest ja meidän matkamme otettiin niin hyvin vastaan ja huomattiin niin hyvin julkisuudessa. Jos nyt komission jäsen ilmestyisi, niin olisin tyytyväinen. No niin, sieltähän tuleekin. Yeah. <laughs> perhaps the Commissioner is taking her earphones. So I, uh, I have a pleasure to welcome. Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi jälleen tänne valiokuntaan komission jäsen. Tämä ei ole mikään ainutlaatuinen tapahtuma, vaan me käymme säännönmukaisesti mielipiteiden vaihtoa. Meillä on mielenkiintoisia aiheita, joista haluamme keskustella kanssanne. olette juuri hyväksymässä vuoden 2011 työohjelmaa ja jotenkin 10, 11 tai 12 vuotta sen jälkeen, kun meille keskeiset ohjelmat alkoivat, kulttuuri- ja mediaohjelmat esimerkiksi, joten nyt olisi varmasti korkea aika keskustella kanssani kaikista edessämme olevista mahdollisuuksista. Itse asiassa Saimme uusia ohjelmia vuoden 2014 jälkeen, mutta te ja me keskustelemme jo näistä aiheista, jotta lopulta saamme parhaat mahdolliset rakenteet näille ohjelmille. Joten hyvä komission jäsen, teillä on nyt puheenvuoro. Voitte pitää lyhyen tai vähän pidemmänkin alustuksen ja sitten meillä on aikaa puoli viiteen asti keskustella ajankohtaisista asioista tai muista ideoistamme. Kiitos oikein paljon teillä puheenvuoro. Dear Doris. Eh, Rouva puheenjohtaja, hyvä Doris, hyvät kollegat, naiset ja herrat. Olen hyvin iloinen vuodessani olla täällä teidän keskuudessani käymässä tätä rakenteellista vuoropuhelua, jota käymme säännönmukaisesti Euroopan parlamentin kanssa. Haluaisin kiittää valiokuntaa monista erittäin arvokkaista loppuun saatetuista mietinnöistä ja mietinnöistä, jotka ovat tänä vuonna vielä tuloillaan. Olen varma, että me jatkamme läheistä yhteistyötä myös vuonna 2011 komission ehdotusten pohjalta ehdotukset, jotka koskevat uusia ohjelmia ja jotka vievät eteenpäin koulutus- ja kulttuuriesityslistaa. Johdantosanoissani tulen keskittymään kolmeen alueesiin. Ensinnäkin Youth on the Move-ohjelmaan eh, eh, kulttuuri- ja luovan teollisuuden vihreä kirjaan ja ö, eh, urheiluun. Aloittaisin Eurooppa 2020 strategiasta. Huomenna komissio tulee hyväksymään vuonna 2011 työohjelmansa. Tämä on alku polullamme kohti Eurooppa 2020 tavoitteita. Ja tämä on myös hetki, jolloin me alamme panna täytäntöön lippulaiva-aloitteitamme. 20, Eurooppa 2020 ydinviesti on selvä ja yksinkertainen. Jos me haluamme päästä kriisistä, joka on kohdannut sosiaalista malliamme ja päästä tästä globaalista tilanteesta koskemattomina, me tarvitsemme mukaanottavaa ja kestävää kasvua. Tämä heijastaa myös tarkasti meidän tavoitteitamme koulutuksessa. Meidän täytyy ajaa takaa niin loistavuutta asiantuntemusta kuin tasa-arvoakin. Niitä ei voi, niistä toista ei voi jättää huomiota. Youth on the Move, oma lippulaiva-aloitteeni, koulutusta ja ammattikoulutusta varten perustuu näille kahdelle pilarille. Meidän täytyy antaa maa ihmisille välineet, jotta he voivat toteuttaa täyden potentiaalinsa tietopohjaisessa yhteiskunnassa. Eurooppalaisten täytyy pystyä vastaamaan kasvavaan osaamisen, osaamisvaatimukseen työmarkkinoilla. Meidän yliopistojemme täytyy olla parhainen joukossa maailmassa, mutta meidän täytyy myös varmistaa se, että koulutus tuo mahdollisuuksia kaikille ja sen avulla voidaan vähentää, vähentää epätasa-arvoisuuksia. Kaikki eivät ole uudessa taloudessa vielä löytäneet omaa paikkaansa. Joillekin yhteiskunnan ryhmille me ei riitä se, että annetaan pelkästään välineet tietopohjaista taloutta varten, koska nämä henkilöt jäävät usein alusta lähtien jo ulkopuolelle. Meidän täytyy aktiivisesti ottaa heidät mukaan koulutus- ja ammattikoulutusjärjestelmimme, niin virallisiin kuin epävirallisiinkin. Youth on the Move ohjelma, rouva puheenjohtaja, on Eurooppa 2020 ohjelman ytimessä. Minä uskon, että se antaa poliittisen keskiön meidän yhteiselle työllemme tämän valiokunnan kanssa ja antaa uutta energiaa koulutus- ja ammattikoulutusuudistuksiin jäsenvaltioissa. Haluaisin nyt sanoa muutaman, muutaman sen siitä, millä tavalla Youth on the Move-ohjelmaa pannaan täytäntöön. Ensi vuonna me aloitamme uuden strategisen aloitteen, jonka tavoitteena on uuden aikaistaa korkeakoulutusta. Meidän tavoitteemme ovat selvät. Ensinnäkin haluamme laajentaa kaikkien opiskelijoiden mahdollisuutta päästä tähän ja olla, tulla päästä lähemmäksi eurooppalaista tavoitetta, jonka mukaisesti 40 prosenttia nuorista on mukana kolmannen asteen koulutuksessa. Me haluamme lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä korkeakoulutusjärjestelmäämme niin, että kaikki voivat nähdä sen laajan kirjon, mitä meidän instituutioillamme on tarjottavana. Globaalilla näyttämällä meidän yliopistojemme asema on tärkeä niin, että eurooppalainen korkeakoulutus on synonyymi asiantuntevuudelle ja loistavuudelle. Haluaisin mainita kaksi aloitetta, joita tulemme tarkastelemaan. Jotta saisimme suurempaa avoimuutta, me tarkastelemme sitä, miten kannattavaa on nyt uudella tavalla kartoittaa yliopistojemme vahvuuksia. Tällainen järjestelmä täysin voisi heijastaa Euroopan korkeakoulutusjärjestelmän monimuotoisuutta ja auttaisi opiskelijoita tekemään tiedostavia valintoja siitä, mitä ja missä he haluavat opiskella. Me tulemme myös tarkastelemaan EU-tason opintolainafasiliteetin kannattavuutta ja teemme tämän yhdessä, yhteistyössä Euroopan investointipankin ja muiden rahoitusinstituutioiden kanssa. Tavoitteenamme on edistää rajat ylittävää opiskelijoiden liikkuvuutta ja parantaa nuorten pääsyä korkeakoulutuksen pariin. Haluaisin nyt palata tähän tasapainoon asiantuntijuuden ja tasa-arvon välillä. Jotta korkeakoulutuksesta tulisi todella kaikki mukaan ottavaa, meillä on vastuu investoida koulutuksen alkuvaiheissa. Ja minä, jo tulen, minä tulen esittämään suosituksen jäsenvaltioille, jossa, suosituksen, jossa on käsi, kysymys politiikasta, jolla taistellaan koulun keskeyttämistä vastaan. Meidän täytyy Euroopan unionin tasolla saada tämä koulunsa keskeyttyneiden määrä alle 10 prosenttiin. Minä tulen esittämään myös suosituksen ei-muodollisesta ja epämuodollisesta tasosta kansallisissa pätevyyspuitteissa täytyisi myös tunnustaa osaaminen, jota ei ole saatu muodollisen koulutuksen kautta. Meidän täytyy saada enemmän mahdollisuuksia ihmisille siirtyä ammattikoulutuksesta yliopistotasolle. Elinikäinen oppiminen on myös johtotähtenä kun rahoitamme koulutus- ja ammatillisen koulutuksen ohjelmia. Jos me ajattelemme sitä, millä tavalla Euroopan unioni voi antaa parasta lisäarvoa jäsenvaltioiden panoksille, niin silloin meidän täytyy todellakin toimia selvästi ja vakuuttavasti. Meidän ohjelmamme antavat suoran panoksen älykkäälle kasvulle. Ne antavat suuren, ne vaikuttavat suoraan miljoonien ihmisten jokapäiväiseen elämään ja ovat yksi Euroopan tärkeimmistä symboleista. Meidän ohjelmamme ovat hyvin kysyttyjä ja niin näitä, näitä nykyresursseilla ei voida edes hoitaa kunnolla. Nämä ohjelmat on myös hyvin hallinnoitu ja ne ovat tehokkaita. Me tulemme seuraavana vuonna antamaan ehdotuksia uuden sukupolven ohjelmista, joten minä vetoan teille. Olkaa ohjelmiemme suhteen hyvin kunnianhimoisia. Olen myös vakuuttunut siitä, että kun pidämme kiinni vahvasta brändi-identiteetistä. Tämä on oikea tapa toimia. Kuitenkin nyt on myös oikea hetki etsiä ja löytää uusia tapoja parantaa ohjelmiemme vaikutusta etsimällä synergioita ohjelmien välillä, virtaviimaistamalla tavoitteita ja toimia, yksinkertaistamalla menettelyitä ja tämän lisäksi myös kehittämällä ohjelmien mahdollisuuksia saada myös muista rahoituslähteistä rahoitusta, esimerkiksi paikallisia alueviranomaisilta. Rouva puheenjohtaja, minä ehdottaisin, että nyt puhuisin hieman kulttuuri- ja luovan teollisuuden asioista ennen kuin lopuksi sitten sanon muutaman sanan sen urheilusta. Tämä on ollut todella tähdellinen vuosi kulttuuri- ja luovan teollisuuden asettamisesta poliittiselle esityslistalla. Luovalla, luovalla sektorilla on keskeinen rooli innovaation kannustamisessa. Myös siinä, kun vahvistetaan osaamista ja edistetään kulttuurillista monimuotoisuutta, samalla hyödyntäen koko digitaalisen muutoksen kaikkia vaihtoehtoja. Minä uskon, että Euroopan unionin roolina on auttaa Euroopan kulttuuria, luovaa teollisuutta toteuttamaan siirtyminen digitaalisille, digitaalisille foorumeille ja uusiin liike-elämän malleihin. Me voimme hyötyä me voimme antaa kulttuurille yhtenäismarkkinoiden hyödyn, mutta meidän täytyy myös äh, tarkastella sitä, milloin kulttuurin toimijat tarvitsevat julkista tukea. Tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme tekijänoikeuksia varten sääntelykehyksen, äh, kehyksen, joka edesauttaa kulttuurillista monimuotoisuutta ja rohkaisee luovuuteen kulttuuritoimien toimijoiden keskellä. Audiovisuaalialueella meidän pitäisi rohkaista siirtymistä kohti yleiseurooppalaisia lupia niille oikeuksien haltijoille, jotka haluavat niitä, samalla kunnioittaen sopimusoikeuden perusperiaatetta. Ensi vuonna me tulemme viemään eteenpäin näitä kysymyksiä, jotka tuotiin esille vihreän kirjan konsultaatiossa. Tavoitteenamme on edistää sellaista ilmapiiriä, jossa luova teollisuus voi kukoistaa Tämä toteutetaan niin, että helpotetaan rahoituksen saamista, valvotaan uusien taitojen tarpeita, otetaan nämä teollisuudet mukaan alueellisiin kehitysstrategioihin ja lopuksi luomalla luovia kumppanuuksia koulutusmaailman, liike-elämän ja julkisten tahojen välillä. Eläväinen luova sektori ei pelkästään luo taloudellista kasvua ja anna voimavaroja ihmisille, vaan se on myös paras Euroopan kulttuurillisen monimuotoisuuden vartija. Tiedonantomme kautta digitaalielokuvien osalta tulee, meiltä, meiltä tulee myös tukijärjestelmä elokuvateollisuutta varten – Tämä tuki on välttämätöntä, jos elokuvateatterien annetaan mennä nuriin, koska digitaaliaikaan siirtymisen kulut ovat liian korkeita, niin silloin meidän kulttuurinen monimuotoisuutemme vaarantuu. Tätä me tarkoitamme sillä, kun puhumme siitä, että julkista mielenkiintoa kulttuuriin täytyy edistää. Markkinat yksin eivät voi tätä tehtävää hoitaa. Julkista tukea tarvitaan tässä. Koska me puhumme nyt eurooppalaisesta identiteetistä, haluaisin kiittää valiokuntanne loistavasta työstä Euroopan perintömerkin kanssa, josta tänään taidatte, tai huomenna taidatte äänestää. Ja kiitän tietysti erityisesti Rova Paljotelia. Minä odotan niin olla yhteistyömme jatkumista niin, että saavutamme mahdollisimman hyvän tekstin asiasta. Tehdäänpä yhdessä työtä niin, että tämä eurooppalainen perintömerkki saa uskottavuutta ja arvostusta, jota se ansaitsee. Lopuksi, hyvä puheenjohtaja, tänä vuonna tulen esittelemään urheilua käsittelevän tiedonannon. Siis tiedonannon. Tämä luo politiikan puitteet eurooppalaisille ja kansallisille toimille, joiden avulla voidaan edistää urheilun yhteiskunnallista ja koulutusta koulutuksellista roolia. Tiedonanton me tulee antamaan ohjausta ja tukea urheiluliikkeille kaikilla tasoilla, niin harrastaja, harrastus kuin ammatillisella tasolla. Ja se myös antaa merkin siitä, miten vahvasti me haluamme parantaa vuoropuhelua näiden tahojen kanssa – Talousarvio rajat rajoitukset kansallisella ja eurooppalaisella tasolla eivät mahdollista se, että me voisimme vuodelle 2012 saada aikaiseksi EUn urheiluohjelman, mutta uskon, että on erittäin tärkeää tukea tulevaa politiikkaamme eurooppalaisella tasolla käytännön toimien kautta. Me tulemme jatkamaan valmistelevia toimia, jotka on jo pantu käyntiin joiden avulla on pantu käyntiin jo yli 30 rajat ylittävää hanketta yli viimeisen kahden vuoden aikana. Vuoden 2011 talousarvio, jonka puolesta niin kovasti taistelitte, tulee rahoittamaan näitä toimia vuoteen 2012 ja jopa sen jälkeenkin. Sitten voimme olla siinä tilanteessa, että voimme arvioida toimia yli 12 poli- urheilupolitiikan alalla ja tämän jälkeen tulee myös hyvin syvällinen vaikutusarviointi. Tämä antaa meille vahvan pohjan, jonka perusteella me voimme sitten päättää parhaasta mahdollisesta eurooppalaisesta tulevasta toiminnasta. Hyvät kollegat, aloitin puhumalla talousarviosta. Haluaisin lopuksi vielä sanoa, miten kiitollinen olen tämän valiokunnan tuesta ja teidän henkilökohtaisesta ponnisteluistanne, kun vastustitte neuvoston ehdottamia talousarvioleikkauksia vuodelle 2011. Samanaikaisesti kun me olemme valmistelleet uusia ohjelmia, puolivälin talousarvio tarkastelu on jo johtanut hyvin intohimoiseen keskusteluun tulevista rahoitusnäkymistä. Yhdessä meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus uudistaa talousarviotamme sillä tavalla, että se asianmukaisesti palvelee Euroopan unionin poliittisia tavoitteita. Eurooppa 2020 on todellinen ö, tietoyhteiskuntapohjaisen yhteiskunnan strategia. Meidän täytyy nyt ajattaa sellaista EU-talousarviota, joka heijastelee näitä prioriteetteja. Koulutus on, hyvät naiset ja herrat, se, joka johtaa Euroopan ö, mukaanottavan ja älykkään kasvun tielle. Koulutus on se, jonka avulla voidaan torjua yhteiskuntiemme syvimpiä epäarvo, epätasa-arvoisuuksia. Ja koulutus on myös se, jonka kautta voidaan integroida erilaiset yhteisömme mukaan yhteiskuntaan, kasvavan sosiaalisen jännityksen aikoina. Minä todella odotan, hyvät kollegat, yhteistyötämme kaikkien näiden asioiden suhteen. Very much, Mrs. Commissioner. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Aivan oikein. Koulutus on todella kaiken A ja O. Täällä ja kotona sunnuntaisin, maanantaisin ja perjantaisinkin, kun töitä tehdään ministeriöissä, niin unohdetaan, että tämä on todella keskeisin kysymys. Nyt puhun jälleen Saksaa. eivät kollegat ko- kotona hauku minua siitä, että en kunnioita saksan kieltä. Kiitokset, siis lämpimät kiitokset. Olemme kuulleet että korkeasteen koulutuksen osalta ja koulupudokkaiden osalta on tärkeää sanottavaa. Voidaan tietenkin pohtia, miten EUn komissio tässä ylipäätään voi toimia. Minun käsitykseni mukaan välttämättä Bolognan prosessin pitäisi olla komission toiminnankin keskiössä paremmin. Muuten emme voi päästä toivomimme tavoitteisiin. Muuten uskoisin, että kulttuuri ja luova ala ovat tärkeä osa meidän työtämme, joka on nähtävä myös. Ylihuomenna lähden Berliiniin. Kulttuuri mennessä on aiheena. Monet yhteiskunnassa ovat ymmärtäneet, että tämä voi olla todella tärkeä voima. Siksi meidän pitää käsitellä sitä vielä voimakkaammin. En halua itse esittää mitään kysymyksiä, vaan pyydän kollegoida, kollegoita. Edustaja Mikalski ensin. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, dziękuję pani komisarz. E, pani komisarz pamięta... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Muistan, että tapasimme, kun teitä valittiin tähän tärkeään tehtävään. Muistan keskustelumme silloin ne olivat mielenkiintoisia. Silloin kysyin teiltä siitä, mitä toimia tai mitä aloitteita aiotte saada käyntiin, kun teillä on etäisiä naapurivaltioita. Joten kysymykseni kuuluu, suunnitteletteko ensi vuodelle jotain uusia, siis painottaisin uusia aloitteita? En puhu nyt niistä, joita meillä on jo mitä tulee näihin kuuteen maan, jotka ovat itäisen kumppanuuden ohjelmassa mukana. Kiitos. Kiitos. Edustaja Senchen. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Pani Komisarz, interesują mnie plany Komisji dotyczące... Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Minä olen kiinnostunut komission urheiluun liittyvistä suunnitelmista. Te jo puhuitte tästä, mutta se ei antanut kovinkaan ruusuista kuvaa tilanteesta. Me emme ole todellakaan nähneet EUn urheilurahoitusohjelmaa ennen marraskuun loppua. Tämähän piti olla mukana komission tiedonannossa. Milloin luulette, että tämä rahoitusohjelma voitaisiin julkaista? Ja vielä tärkeämpääkin on se, että aikooko komissio ottaa urheilun mukaan jo olemassa oleviin EU-rahoitusohjelmiin. Ajatellaan nyt vaikka Citizens for Europe tai terveyteen tai elinikäiseen oppimiseen liittyviä ohjelmia, seitsemäntä puiteohjelmaa, Daphne-ohjelmaa ja niin edelleen, koska tämä mahdollistaisi se, että luotaisiin paremmat rahoitusmahdollisuudet Euroopan laajuisille urheilutapahtumille. Voisivatko tällaiset hankkeet olla kannattavia tänä vuonna tai kenties jo varhain ensi vuonna? Edustaja Päideli. Kiitos. Olen erittäin iloinen, kun voin nähdä teidät täällä, Rouva Vassiliu. Kiitos, Rouva puheenjohtaja. Puhun kreikaksi, joten minäkään joutuisi kollegoiden kalton kohtamaksi. Ja se on myös Rouva komission jäsenen äidinkieli. Minä haluaisin puhua teidän esityksen ensimmäistä osasta, jossa puhuttiin modernisoinnista korkeammassa yliopisto-opetuksessa, korkeakouluopetuksessa. Tehän tiedätte, että, äh, että äh, tieteellisten äh, tieteiden opiskelu on menettämässä jalansijaa. Sehän liittyy tietysti kulttuurin, historiaan, Euroopan historiaan. Oletteko te suunnitelleet jotakin tähän, joka voisi vahvistaa näiden tieteiden, humanisten tieteiden opiskelun lisääntymistä, lisäämistä? Hvala lepa za besedo, gospa predsednica. Spoštovana gospa komisar. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen iloinen siitä, että ensi vuonna suunnittelette uutta ohjelmaa, jonka aiheena on yliopistokoulutuksen uudistaminen. Jatkatte siis Polonian prosessia. Toisaalta tämä tulee melko myöhään. Sen pitäisi jo olla jo paikallaan, jottei synny tyhjötä Bolonian ensimmäisen vuosikymmenen ja toimiemme jatkoponnisteluiden välillä. Olen vakuuttunut siitä, että filosofia jää entiselleen. Euroopan komission ja Euroopan toimielinten tulisi edelleen tukea joitain ohjelmia. Alustuksessanne sanoitte, että olette tyytyväinen kymmenen vuoden aikaisiin korkeasten koulutuksen uudistuksiin. Bolonian prosessin kautta on päästy moneen uudistukseen. Sanoitte, että paljon on tehty, mutta mainitsitte myös sen, että paljon on vielä edessämme tuolla alalla, jos haluamme päästä tärkeisiin keskeisiin tavoitteisimme. Haluaisin kuulla teiltä, minkä pilareiden varaan uusi strategia rakentuu. Totta kai kaikki odotamme sitä mielenkiinnolla. Mielestäni eurooppalaisten yliopistojen pitäisi myös olla paljon avoimempia, erityisesti kun puhutaan siitä, mitä tarpeita taloudellamme on. Meidän pitäisi olla joustavampia ja toivottavasti uudistusten toisella vuosikymmenellä keskitytään enemmän siihen, miten uudistetaan sitä, mitä opetetaan yliopistoissa. Ei puhuta ainoastaan teknisestä harmonisoinnista. Lopulta haluaisin toivottaa teille paljon onnea, kun korkeasten koulutusta uudistetaan edelleen. Kiitos. Kiitos rouva puheenjohtaja, rouva komissaari, kiitos siitä, että tulitte tänne meidän valiokuntaamme ottaen huomioon olosuhteet ja tilanteen. Nyt me voimme tehdä paremmin työtä paremmassa kontekstissa. Minä puutun kahteen kohtaan, josta puhuit esityksessänne, kun on puhe yliopistosta ja koulutuksesta. Meille tulee sellainen tunne, että 21. vuosisata Euroopassa alkoi hyvin heikosti yliopistojen kannalta. Ne eivät ole onnistuneet vetämään parhaita tutkijoita, parhaita opiskelijoita, parasta intellektuaalista potentiaalia puoleensa, ei ainoastaan Euroopasta, koska Euroopasta on opiskelijakato. Se on aika se ei saisi olla normaalia, mutta me emme ole myöskään onnistuneet vetämään imemään yliopistoihimme muilta maanos, muista maanosista tutkijoita ja muista, mm, muista yhdit, yhdist, yhdittymistä, ryhmittymistä. Puhun tässä nimenomaan Pohjois-Amerikasta tai Aasian alueesta. Mitä te aiotte tehdä tämän suhteen? Mitkä ovat ne kriteerit, jotka ovat teidän mielestä niitä, jotka ovat vaikuttaneet, että yliopistot ovat joka vahvoja tai heikkoja? Ja sitten jos on Millä mä, missä mielessä myönnätte apurahoja? Mitkä ovat kriteerit apurahojen jakamiseen? Te puhuitte tässä myös luovasta teollisuudesta. On totta kai hyvä luoda, luoda puitteet, mutta me olemme nyt tienhaarassa. Monet julkiset ja ennen kaikkea yksityiset investoinnit ovat löytäneet väylät, keinot, mutta me emme ole kuitenkaan nopeuttaneet mitenkään massiivisesti mitään luovaa teollisuutta. Jos teidän ehdotuksenne saavat rahoituksellista ja poliittista tukea komissiolta, niin se on tärkeää. Minä olen ihan samaa mieltä kanssanne siitä, että markkeet eivät aluksi riitä. Eli valtioiden pitää investoida, jotta nämä luovat teollisuuden haarat lähtevät uudestaan liikkeelle, niin kuin esimerkiksi numerinen teollisuus vaatii. Eh, Edustaja Papa Nikolaou viimeisenä tällä kyselykierroksella. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, πράγματι είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας για μας εδώ και η ενημέρωση... Komission jäsen esityksen oli erittäin tärkeä. Annoitte meille tietoa ja päivitystä tilanteesta ja siitä, miten asiat etenevät komission mielestä. Minua kiinnostaa kommenttinne nuorista, jotka jättävät koulun kesken, lähtevät koulusta liian aikaisin. Vaikka elämme modernissa maailmassa, monet jättävät koulun kesken. Nyt en ole kuullut mitään siitä, miten paljon rahoja varataan tähän aiheeseen. En tiedä, voidaanko tähän kiinnittää enemmän huomiota tulevaisuudessa. Toiseksi me pyrimme ehkäisemään tuon ongelman ennalta ja toisaalta – on ongelmana sen, että pitää jotenkin suhtautua niihin lapsiin, jotka ovat koulutuksessa jäljessä. Onko komissiolla tässä aloitteita? Onko teillä käsitystä siitä, miten voidaan löytää nämä lapset, jotka ovat jättäneet koulun kesken? Tiedetäänkö, missä he elävät, mitä tekevät? tekninen ammattikoulutus ja niin edelleen, sitä voitaisiin jäsenvaltioissa antaa. Onko se tyydyttävällä tasolla? Sitä haluaisin kysyä. Kiitos. Minulla olisi vielä kysymys komission jäsenelle. Te puhuitte siitä, että haluaisitte ottaa käyttöön eurooppalaisia apurahoja. Eurooppalaisia apurahojahan meillä on Erasmus-ohjelman puitteissa. Ne ovat todella pikkuisia, mutta näitä apurahoja kuitenkin on. Enkä nyt tiedä, miten nämä apurahat annetaan ja kenelle, minkä ohjelman puitteissa vai eikö minkään ohjelman puitteissa. Hyvä sinänsä se, että tässä mainitaan. Ich das vorstellen ganz konkret. So, jetzt haben Sie das miten nämä rahat voidaan jakaa ihan konkreettisesti. Teillä on puheenvuoro, kiitos. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Nämä kysymykset olivat erittäin mielenkiintoisia, erittäin oikean osuvia. Aloittaisin tässä itäisestä kumppanuudesta. Itäinen kumppanuus, kulttuuriohjelma, lanseerattiin vuonna 2010. Ensimmäinen osa keskittyy tekniseen apuun alueelliseen valvontaan ja tukiyksikköön. Ja toinen osa koostuu ehdotuksista kulttuurisektorin kapasiteettien vahvistamiseksi. Tämä on tämä Itä-kumppanuusohjelma, kulttuuriohjelma 2010, ja koko budjetti tällä on 12 miljoonaa euroa. Sanoisin, että eilen olin Torinossa ja osallistuin tapaukseen ETF, tapaamisen ETFn kanssa ja itäisen kumppanuus, kulttuurikumppanuusohjelman edustajien kanssa, kulttuuri- ja koulutusedustajien kanssa ja keskustelimme myös heidän kanssansa siitä, millä tavalla voitaisiin tehdä yhteistyötä ja viedä eteenpäin koulutuksemme ammattikoulutuksellista puolta ammattikoulutuksen vahvistaminen heille ja meillekin on eritoten toisen asteen jälkeinen ammatillinen koulutus. Se on erittäin tärkeää. Joten kyllä itäisen kumppanuusohjelman osalta meillä on hyvin vahvaa yhteistyötä. Sitten siirry urheiluun. Kysymys urheilusta tuli täällä esille. Ei tämä kuva nyt niin synkkä ole. Kun urheilu otettiin mukaan Lissabonin sopimukseen, meille annettiin toimivaltuus, mutta ei kylläkään talousarvion varoja, joten meillä ei ole mitään erityistä urheilubudjettikohtaa. Näiden rahoitusnäkymien loppuosaan meillä ei ole varoja urheilua varten vuoteen 2013 asti. Mutta voin kertoa teille, että kenties loppujen lopuksi näin onkin parempi koska nyt meillä on valmistelevia toimia, jotka jatkuvat ja tulevat jatkumaan aina, kuten sanoin, vuoteen 2012 asti. Tämän jälkeen tehdään vaikutusarvio, joka perustuu niihin todisteisiin, joita meillä on näistä valmistelevista toimista. Ja komission tiedonanto valmistelee tietä merkittävää urheiluohjelmaa varten uusille uusien rahoitusnäkymien kaudeksi, joten toivottavasti tämän tiedonannon kautta, jonka hyväksymme toivon mukaan joulukuun alussa ja valmistelevien toimien kautta me sitten saamme vuodelle 2013 merkittävän urheiluohjelman. Sitten korkeampi koulutus. Arvoisa Pakatelli, te kysyitte, esititte minulle kysymyksen korkeakoulutuksesta ja siitä, että olemmeko ottaneet e- e- huomioon tietyt yhteiskunnalliset opi opinnot. No, jäsenvaltiothan tässä nyt ovat niitä, jotka päättävät, mitä opetetaan ja mitä nämä kurssit pitävät sisällänsä. Mutta uskon, että tämä uusi yliopistojen kartoittaminen johtaa siihen, että asiat muuttuvat. Tänä päivänä yliopistot ovat järjestäytyneet – sillä tavalla, että enemmän tällaisten teknisten ja toisaalta ammatillisten yliopistojen välillä ei ole niin suurta erottelua. Jotkut yliopistot keskittyvät enemmän näihin opintoihin, jotka te toitte kysymyksessänne esille. Mutta me toteutamme tästä kyllä juuri tutkimusta ja luulen, että tämä tutkimus tulee olemaan valmiina 2011 toukokuussa. Ja tämän tutkimuksen perusteella me voimme sitten yrittää luo, luokitella yliopistot erilaisiin luokkiin riippuen siitä, millä, ta- millä tavalla siellä eri kursseja painotetaan. Ja yliopistojen välisen vastavuoroisen tunnustamisen kautta me voimme sitten järjestää tällaisen integroidumman järjestelmän. Uskon, että tämä Tällä, tämän avulla voidaan korostaa esimerkiksi sellaisia yhteiskunnallisia opintoja, joista te puhuitte kysymyksessäni. Sitten korkeakoulutuksen uudistaminen ja uudenaikaistaminen. Uskon, että me emme ole tässä hukaneet aikaa, niin kuin täällä sanottiin, koska emme ole tähän tarttuneet aikaisemmin. Bolognan prosessi tarvitsi tätä aikaa. Jopa tässä, tällä hetkellä on maita ja yliopistoja, jotka eivät ole onnistuneet uuden aikaistamaan Bolognan prosessin mukaisesti yliopistojansa. Mutta nyt me painotamme opinto-ohjelmien ja yliopistojen hallinnon uuden aikaistamista, samoin yliopistojen riippumattomuuden ja rahoituksen uuden aikaistamista. Tämä on meille mielessämme, kun puhumme yliopistojen uuden aikaistamisesta. Ja myös mielessämme on se, että yliopistoista täytyisi tehdä kansainvälisempiä ja sellaisia, että ne voivat kansainvälisellä näyttämällä olla kilpailukykyisiä. Ja tämä on sellainen seikka, jota todella tarvitaan. Kulttuuri ja luova teollisuus. Kuten tiedätte, olemme saattaneet nyt päätökseensä avoimen kuulemisen. Me saimme siihen erittäin hyviä vastauksia. Nyt me analysoimme näitä vastauksia, joita saamme tämän kuulemismenettelyn kautta. Ja aiomme valmistella perustyöasiakirjan, jonka pohjalta sitten päätämme mihin aloitteisiin meidän täytyy ryhtyä niin, että voimme antaa apua ja edistää kulttuuria luovaa teollisuutta. Tämän asian osalta teen yhteistyötä myös komission jäsen Hanin kanssa niin, että voimme tarkastella sitä, miten parhaiten voidaan käyttää aluekehitysrahastoja ja voidaan kehottaa jäsenvaltioita käyttämään aluekehitysrahastoja kulttuuria luovalle teollis- luovan teollisuuden hyväksi? Koska nämä ovat tärkeitä voimavaroja paikallisen alueen viranomaisten käsissä. Sitten koulunsa varhain kesken jättäneet. Palaan tähän keskusteluun. Lapset ja nuoret, jotka jättävät koulunsa kesken ovat usein sellaisia, jotka eivät ole toisen asteen koulutustansa saaneet loppuun käytyä. Tämä saattaa johtua hyvin moninaisista eri syistä tehdyt tutkimukset osoittavat, että tämän käyttäytymisen takana on usein moninaisia syitä. Esimerkiksi perhe, vanhemmat eivät rohkaise koulun koulunkäyntiin. Jotkut nuoret lopettavat, koska meidän tässä koulu on vähän turhan tylsä, eikä siellä kannata enää käydä. Ja tätä käytöstä voidaan, sen takana monia eri syitä. Ensi vuonna tarkoituksena on luoda ehdotus, jonka kautta voidaan tarkastella sitä, millä tavalla voitaisiin torjua tätä ilmiötä. Ei tätä ilmiötä varten ole mitään valmista lääkettä. Sitten kun tämä, näitä ajatuksia koulunsa, koulun keskeyttämisen torjumiseksi on kasattu yhteen, niin sitten kenties voidaan pystyä valitsemaan se tapa, millä tavalla tässä nyt kannattaisi edetä. Näiden lasten ja nuorten näitä lapsia ja nuoria varten on, tullaan tekemään ehdotus siitä, millä tavalla heidät saataisiin takaisin koulutusjärjestelmän piiriin. Jotkut kokonaan jättävät koulunsa kesken, mutta toisilla on sitten vielä mahdollisuus ja heillä on kapasiteettia opiskella, mutta heitä täytyy, heidän asiansa täytyy hoitaa silloin eri tavalla ja tämän vuoksi meidän täytyy tehdä myös yhteistyötä koulujen kanssa ja koulusta täytyy tehdä mielenkiintoisimpia näitä lapsia varten. Anna teille esimerkin. Esimerkiksi on urheilupainotteisia kouluja. Ja monet lapset, jotka jättävät koulun kesken, saattaisivat olla paljon kiinnostuneempia koulusta, jos he voisivat keskittyä vahvasti urheiluun. Minä en sano, että revit tätä ihan hatusta, vaan tätä, tästä on tehty useita o, erilaisia tutkelmia, tutkimuksia. On erilaisia urheiluohjelmia ja taidepainotteisia ohjelmia ja niin edelleen, joiden avulla on voitu lapsia saada takaisin koulutuksen pariin. Not scholarships, it's loans to students Apu opiskelijoille, siinä, siinä ei ole kysymys stipendeistä, vaan lainoista ja liikkuvuudesta. Ja me keskustelemme nytten nyt tästä tilanteesta niin, että voidaan parhaiten miettiä, millä tavalla voidaan tässä voidaan käyttää näitä, tätä rahoitusta ja millä tavalla voidaan tarjota lainoja opiskelijoille, jotka haluavat niitä, mutta joilla ei ole varaa siihen tai joista tuntuu, että se mitä heille tarjotaan ei riitä, jotta he voisivat mennä sinne maahan, minne haluavat mennä opiskelemaan. Joten tämä on tällainen lisätuki opiskelijoille. Ja sitten kun meidän suunnitelmamme on var- valmis, niin me tulemme sen teille esittelemään ja voimme keskustella siitä vielä lisää. Thank you very much. Now I have... Kiitos oikein paljon. Nyt minulla on kymmenen kollegaa puhelistalla. Ei kun ette täällä ollut. Nyt jos saapuu, niin ei saa kysymystä esittää. Kymmenen kollegaa. Ja pyydän todella, että ette esitä samaa kysymystä uudestaan. Edustaja Bois. Szanowna pani komisarz, chciałem ogromnie podziękować za ten... E, Kiitos komission jäsen tästä kunnianhimoisesta ohjelmasta. Mä olen viitata kahteen seikkaan. Tärkein asiakirja strategia 2020. Mainitsitte, että Bolenian prosessin takia ottaen huomioon Euroopan yliopistojen kansainvälisyys ja näiden yliopistojen kilpailukyky on sellainen, että lähinnä kilpaillaan Yhdysvaltain, Intian ja Kiinan kanssa, niin en kysyisi ainoastaan laadusta, vaan määrästä. Ajatuksena oli lisätä opiskelijoiden määrä 10 prosentilla. Ja miten pian voidaan olla valmiita tämän työn kanssa? Vuosi, kymmen ja valtavasti työtä. Nyt pitäisi päästä amerikkalaisten tai kiinalaisten indikaattoreihin, mutta työtä on paljon. Me haluamme vähentää sosiaalista syrjäytymistä siirtymällä digitaalimaailmaan. Kyse on esimerkiksi elokuvien lisäarvosta ja siitä, miten laajalle niitä levitetään. Voivatko kohesiorahastot mielestänne tukea elokuvia? Edustaja Kama Evert. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Minulla olisi yksi pyyntö ja yksi kysymys. Pyyntö liittyy kulttuurisen monimuotoisuuteen ja kulttuuriulottuvuuteen koto Euroopan unionin politiikassa. Tiedämme, että te olette sitoutunut ja omalla politiikan alallanne käy selvästi ilmi, että teille on tärkeää kulttuuri ja kulttuurin monimuotoisuus mutta valitettavasti joudumme toteamaan, että jos on kyse aloista, jotka eivät suoraan liity kulttuuriin, niin silloin kulttuurin monimuotoisuuskysymys kyllä tipahtaa nopeasti pöydältä. spectrum ohjelma esimerkiksi. Pyytäisimme todella, että vaikuttaisitte komissiossa kollegoihinne, jotta voimakkaammin saataisiin esiin se, että kulttuuri on moninainen ala ja kulttuurisen moninaisuuden pitää näkyä kaikessa politiikassa niin, että me kulttuurivaliokuntana yhä uudestaan joudut pyytämään, että kulttuuri otetaan huomioon. Toiseksi urheilusta. Kysymykseni liittyy edelliseen kulttuurivaliokunnan kokoukseen, jossa meille esitettiin kertomus. Se liittyy Lissabonin sopimuksen urheilupolitiikkaan ja meille tuli tässä vähän tyly tunne siitä, että ainakin tästä tutkimuksesta ei mitenkään käynyt ilmi se, että ymmärrettäisiin, että EU lähtisi toimimaan lainsäädännön alalla myös parlamentissa. Parlamentissa esimerkiksi suurella enemmistöllä on hyväksytty komissiolle osoitettu pyyntö, että luotaisiin lisenssijärjestelmä niille, jotka välittävät urheilijoita. Ajatellen erityisesti hyvin nuoria urheilijoita – joita välitetään täällä Euroopassa. Meitä on tässä varmasti vähän huolettaa, että tämä ala jää hiukan liian vähälle huomiolle. Ja myöskin jäsenvaltioista ja eri liitoista on suuria odotuksia Euroopan unionin suuntaan. Liittojen itsesäätely ainoastaan, näin meille on esitetty. Se ei riitä, koska suuret liitot ehkä onnistuvat itsesäätelemään tätä, mutta meillä on paljon pienempiä urheiluliittoja – joilla ei ole sellaista koneistoa ylipäätään, jotka ei ylipäätään pysty siihen, jotka toivovat, että me löydämme tähän jotkut säännöt. Ja siksi toivoisin, että voisitte sanoa, onko teillä tällä alalla jotain uutta sanottavaa siitä, mitä ryhdytte tässä toimiin. Kiitos. Kiitos paljon. Edustaja Matula. Doamnă comisar, aș vrea să vă adresez o întrebare legată eh, de legătură. Kiitos paljon. Minä haluaisin tehdä kysymyksen siitä yhteydestä, jonka pitäisi olla koulutuksen ja kouluurheilun välillä. Vuosia jo sitten urheilu veti puoleensa nuoria lapsia kouluissa. Tänä päivänä valitettavasti tuntuu siltä, että urheilun harrastaminen pikemminkin pelottaa lapsia. Monet lapset eivät välitä siitä ja siitä on vakavia seurauksia jätetään koulunkäynti kesken ja toinen seuraus on yli, liikapai, li, ylipaino lapsilla jota havaittu yhä useammin lapsilla, mutta tietysti urheiluhan voi vetää lapsia ja nuoria puoleensa koulussa, jos, siinä, jos se toimitaan oikein. Mikä on teidän näkemyksenne tästä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä koulutuksen ja urheilun välinen yhteys nimenomaan koulumaailmassa? Mikä olisi ideaali tuntimäärä urheilua koulussa? Kiitos, minusta Keli. Thank you. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Monia asioita haluaisin ottaa esille, mutta kunnioituksesta teiltä kohtaan otan vain kaksi niistä esille nyt. Kuulin komission jäsenen puhuvan yliopistojen vahvuuksien kartoittamisesta, että tähän kovasti tarkoitetaan näinä aikoina, koska yliopistot usein elävät eristyksissä ja korostavat omaa erinomaisuuttansa ja ovat liian kalliita, mutta eivät kuitenkaan tuota sellaista tuloista kuin niiden pitäisi, joten todella uudenlaista luokittelujärjestelmää tarvitaan yliopistoja varten. Jotkut yliopistot kyllä ovat sopeutuneet oikein hyvin uuteen tilanteeseen ja valiokunta vieraili Santiagossa muutama kuukausi sitten ja siellä pystyttiin näkemään yliopiston ja liikemaailman välistä yhteys, yhteydenpitoa ja tällaista täytyisi rohkaista enemmänkin. Toiseksikin haluaisin enemmän kuulla elinikäisestä oppimisesta ja sen tärkeydestä, jos halutaan pitää kiinni tietopohjaisesta yhteiskunnasta. Tämä on tähdellistä. Olen myös hyvin kiitollinen kollegan esittämistä kommenteista urheilun osalta. Uskon, että Euroopan unionin täytyy keskittyä ennen kaikkea siihen tavoitteeseen, että uudet 100 000 ihmistä olisivat 2020 mennessä fyysisesti aktiivisia. Minun mielestäni liikaa käytetään energiaa ammattiurheiluun ja Rain Ruuni sanoi tässä äskettäin törkällä tavalla, että eh, jalkapallon hänen seurassa ei ollut tarpeeksi kunnianhimoinen hänelle. Meidän pitäisi pikemminkin saada eh, enemmän tavallisia ihmisiä aktiiviseksi urheilun maailmassa. Kiitoksia. Stojanov. Аз ви благодаря за това, госпожо. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys. Komission aloitteet koulutuksen ja kulttuurin alalla ovat hyvin tervetulleita. Olen iloinen siitä, että nämä aloitteet menestyvät. Minulla olisi kuitenkin seuraava kysymys. Ihmisen elämä on yhä liippuvaisempaa tiedotusvälineistä, medioista. Onko nyt jotain aloitetta tällä alalla konkreettisesti, siis ajattelen sitä, miten löydetään yhtymäkohtia – kulttuurin ja medioiden välillä. Ajattelisin tässä, että voisi syntyä jonkinlainen sopiva muoto, ja se hyödyttäisi varmasti ihmisiä, mediaa ja koulutusalaa, kulttuuria kaiken kaikkiaan. Skuria. Edustaja Skuri. Minä en esitä kysymystäni, koska liittyy urheilun Roa komissaari on, ymmärtää meidän huolenaiheemme, mutta useat kollegat ovat tämän kysymyksen jo esittäneet. Kiitän vain rouva komissaaria hänen puheenvuorosta. Kiitos paljon oikein järkevää. Grazie signora Presidente, grazie signora Commissaria. Eh, kiitos rouva komissaari, kiitos rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin yhtyä rouva paljon Delin sanoihin. Meidän pitää todellakin vaatia <clears throat> humanisten tieteiden merkitystä yliopistoopetuksessa. Minä haluaisin tehdä kysymyksen rouva komissaarille. Meidän valiokunnassamme työstämme kysymyksiä, jotka liittyvät kulttuuriin ja matkailuun. Jos puhutaan eurooppalaisesta perinnöstä, se on tärkeää. Onko komissio suunnitellut jotain yhteistyömekanismeja matkailun alalla? Kuinka Bellinger? Sì, anch'io ringrazio la commissaria per le parole che ha detto sulla modernizzazione dell'università. Io vorrei indicare... Kiitoksia. Haluaisin kiittää komissio, komission jäsentä siitä, mitä hän sanoi yliopistojen uuden aikaistamisesta. Haluaisin myös ilmaista huoleni Bolonian prosessista ja siitä, että se etenee liian hitaasti. Jäsenvaltiot ja Euroopan unioni eivät tee riittävästi sen eteen. Yliopistot on jätetty oman onnensa varaan. Pohjois-Euroopassa asiat ovat oikein hyvin, Keski-Euroopassa asiat eivät nyt ole niinkään huonosti, mutta on sellainen osa Eurooppaa, joka ei investoi eikä usko Bolognan prosessiin. Meidän täytyy todella olla dynaamisia, kun hoidamme tätä yliopistojen asiaa. Yliopistot, jotka eivät anna eurooppalaisia tutkintoja, jotka eivät varmista, että nämä ovat valideja tutkintoja lapsillemme ja että ne voidaan tunnustaa muualla. Tätä me emme voi hyväksyä. Tällaisia yliopistoja, niille ei pitäisi antaa apua, koska ne hylkäävät oman roolinsa. Ne eivät elä tätä päivää, niillä on vanhanaikaisia näkemyksiä koulutuksesta. Joten täytyy antaa paljon tukea ja kannustusta niille, jotka jo työskentelevät tutkintojen keskinäisen tunnustamisen pohjalta. Meillä täytyy olla tiukkaa politiikan arviointia niin, että voidaan nähdä se, mitkä yliopistot ovat hyviä ja mitkä ovat sellaisia, jotka toimivat vain omissa kotimaissa. Uh, Kiitos. Kiitos rouva puheenjohtaja, rouva Komissaari, haluaisin ottaa muutaman aiheen esille, kun te puhuitte luovasta teollisuudesta ja kulttuuriteollisuudesta, koska meidän valiokuntamme on tehnyt omaa mietinnön tästä. Vihreä kirja on panostanut tähän lisää siihen. Se on todella kuulemisen arvoista kuulemista. Siinä on kyse hyvin suuresta monimuotoisuudesta tässä kulttuuri- ja luovassa teollisuudessa. Ainakin jos ajatellaan sen suuruutta, sen merkitystä, mitä se, miten se vaikuttaa myöskin talouselämää. Miten me otamme huomioon tämän monimuotoisuuden, laajan monimuotoisuuden? Se on hyvin tärkeä ja meidän pitää vastata, kun me lähdemme hahmottelemaan strategioitamme. Haluaisin myös tukea kollega Kavadan puheenvuoroa, kun puhutaan välttämättömästä kumppanuudesta kun mm, paikallisviranomaisten ja valtion viranomaisten kanssa, jotta voimme tukea näitä kyseisiä teollisuuden aloja nimenomaan niillä aloilla, jotka otitte esille, tukea luovuutta ja luovaa teollisuutta. Muuten Eurooppa ei ole minkään arvoinen. Toinen tärkeä aihe on liikkuvuus. Puhutaan luovasta ja kulttuuriteollisuudesta. Tämä on tärkeä tekijä. Miten me voimme suosia tätä liikkuvuutta samalla suo, turvata luovuutta kiitän samalla sitä teidän tekemäänne työtä, johon olette rystyneet kollegoiden kanssa nimenomaan aluetasolla. On olemassa paljon mahdollisuuksia kohesiorahastossa aluepoliittisessa työssä. Meidän täytyy hyötyä tästä, että voimme tukea näitä kulttuuriteollisuuden aloja kyseisillä alueilla. Kiitos. Edustaja Fisas. Mikrofoni. No está. Ah, digo que muchas gracias, señora. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että tulin niin myöhään tänne. Tällä hetkellä lennot eivät oikein pelitä Euroopassa. Minä haluaisin puuttua erääseen seikkaan, en tiedä onko se jo aikaisemminkin tuotu esille. Eli tekijänoikeuskysymys. Tiedän, että copyright-kysymys on asia, joka vaikuttaa useilla eri sektoreilla. Ajatellaan markkinoita, sisämarkkinoita, juridinen puoli, mutta kulttuurikin on tässä tärkeä asia. Meidän täytyy löytää se, millä tavalla voidaan asianmukaisesti palkita luovi, luovia henkilöitämme ja samalla saada sisältö vapaasti internettiin. Meillä Espanjassa on tällainen digitaali ja tämä, e, tätä on joskus pidetty laittomana. Minä haluaisin tietää, mikä teidän näkemyksenne on tästä ja millä tavalla eri komission jäsenten väliset keskustelevat, keskustelut etenevät tärkeän copyright-asian osalta. Meillä on erittäin tärkeä intressi tässä luomien toimijoiden etujen suojaamisessa. Äh, Tiedätte varmasti, että sen Barnier on vastuussa tässä, mutta varmasti kulttuuri, komission jäsenellä on kulttuuri tässä lähinnä mielessä. Eh, Kiitos paljon komission jäsen Vasiliu. Te olette käsitelleet hyvin strategisia kysymyksiä. Siitä kiitokset. Elämme erittäin tärkeää vaihetta tällä hetkellä. Meidän pitää huolehtia siitä, että kulttuuri- ja koulutuspolitiikka tulee paremmin näkyviin Eurooppa 2020-strategiassa ja linkitys urheiluun ja teollisuuteen on tärkeää, kun lanseerataan uudestaan tätä politiikkaa. Joten mielestäni monet jäsenet ovat valinneet tämän valiokunnan työpaikakseen, koska ovat sitä mieltä, että tämä on strategista alaa. Kolme seikkaa. Youth on the Move, nuorten liikkuvuusohjelma. Meillä on eurooppalainen alue tälle nuorten liikkuvuusohjelmalle ja siinä täytyy huolehtia erinomaisuudesta ja tasavertaisesta mahdollisuudesta niin, että nuorilla on oikeus liikkuvuuteen. Samalla uskon, että kiitos tämän valiokunnan työn me olemme edenneet hiukan pidemmällekin, pidemmälle kuin Erasmus Mundus-ohjelma. Voimme antaa tasavertaiset mahdollisuudet kaikille kautta Euroopan unionin nauttia tällaisista kokemuksista. Meillä on paljon tehtävää yhdessä muihin rahastoihin, kuten Euroopan takuurahaston. Mutta jonkinlaisia määrällisiä indikaattoreita tulisi olla, kuten aikaisemmin sanottiin, niin että saadaan enemmän tietoa rahoista, eurooppalaisista apurahoista ja rahasta, joka tulee sosiaalirahastosta. Toiseksi olen varjoesittelijä. Kun kirjoitetaan mietintöjä luovista aloista, enkä usko, että tätä luovuusasiaa on käsitelty riittävästi. Joskus on hyvin tärkeää todella saada yhteys näihin aloihin. Me olemme nähneet, että kansalaisia ja julkisuutta kiinnostaa kovasti kulttuuri ja luovat alat. Ja jotenkin on syntynyt sellainen käsitys, että nämä alat eivät ansaitse tukea. Tekijänoikeudet, hyvin tärkeä kysymys. Samoin kuin luovien artistien, luovien taiteilijoiden asema. Miten se on tunnustettu jäsenvaltioissa? Ja sitten digitaalielokuvat ja tuki, jota annetaan siis juuri luovuudelle ja alku alkuperäisteoksille. Kulttuuri ja matkailu. Olen erittäin iloinen siitä, että tätä aihetta käsitellään tulevaisuudessa. Tehdään ikään kuin uusi aloite. Mielestäni näin voidaan saada tätä kulttuuriperintöajatusta edistettyä myös luovassa maailmassa. Kyse ei ole ainoastaan, no vaikka muodin maailmasta. Komission jäsen. Minusta tuntuu, että tämä on vahva viesti, jonka mukaan matkailu ja kulttuuri liittyvät myös yhteen. Meidän pitää saada kaikki sidosryhmät mukaan tähän strategisesti tärkeään työhön. Kiitos paljon. Vielä yksi kysymys, joka tuli mieleen, kun vastasitte äsken. Kun puhuitte siitä, miten kategorisoidaan yliopistot. No, tuo minua hiukan huolestutti. Tuleeko siitä jonkinlainen ränkkinlista, arviointi? Mitä kuvittelette tässä, tai ajattelette jonkinlainen portaali, johon laitetaan rinnakkain kaikki, mitä olette saaneet tietää. Sanotaan, että tuolla toimii paremmin, tuolla huonommin, koska tuota me emme nyt oikein haluaisi. Jos vain haluatte luetteloida kaikki mahdollisuudet, joita tarjotaan, ehkä yhtenäisessä muodossa, niin hyvä niin, mutta luokittelu vai ranking, mikä tässä oli mielessä, se minua kiinnostaisi. Nyt kaikki kysymykset on esitetty komission jäsen, olkaa hyvä. Quite a collection here. <laughs> I hope I can... Aika moinen kokoelma kysymyksiä. Toivon, että voin kaikki muistaa. Ensinnäkin haluaisin oikeastaan erään asian. Me emme ole uudistamassa Bolognan prosessia, vaan edistämme sitä edelleen. Todella yliopistot ovat osallistuneet juuri vuosittaiseen kokoukseen, yliopistosäätiön kokoukseen ja Polonian prosessi on yliopistoille tärkeä. Yhden asian haluan selkeästi sanoa, se on hallitusten välinen prosessi, ei mikään EUn prosessi. Totta kai EU tukee ja pyrkii auttamaan Bolonian prosessissa, mutta se ei ole meidän aloitteemme. Joka tapauksessa yliopistot pyrkivät nyt, kuten sanoin, uudistamaan opetusohjelmia, rahoitustaan, hallintoaan ja laatuaan. Laatu on tässä tärkeää. Laatutakeet koikemasteen koulutuksessa on hyvin tärkeää. Kyllä me haluamme avata yliopistot ehtoja mahdollisimman monelle opiskelijalle, mutta laatu on meille edelleen kaikkein tärkein prioriteetti. En mene ihan nyt tässä järjestyksessä, kun jotkut kysymykset liittyvät yhteen. Eli yliopistoista puhuttaessa. Ilmeisesti te, edustaja Boris, kysyitte siitä, miten voidaan päästä tuohon 40 prosentin tavoitteeseen. Selitän nyt, miten teemme työtä tämän tavoitteen eteen. Jäsenvaltiot ovat keskenään erilaisia. Joissain jäsenvaltioissa on 15-20 prosenttia luku tai vastaava, kun puhutaan tutkinnoista, jotka ovat ylittäneet 40 prosenttia, jopa lähentyneet 50 prosenttia. Me olemme halunneet, että jäsenvaltiossa keskitytään kansallisiin tavoitteisiin, ottaen huomioon lähtökohta, mahdollisuudet ja sitten jokainen esittää kansalliset tavoitteensa. 27 jäsenvaltiosta jo 25 on esittänyt meille kansalliset tavoitteensa. Ja ensi vuonna esitellään kansallinen ohjelma, jonka pohjalta pyritään pääsemään kansalliseen tavoitteeseen. Joten me toivomme ja meidän tavoitteemme on sellainen, että päästään 40 prosentin keskiarvoon ottaen huomioon kaikki kansalliset tavoitteet, joita meillä on esitetty. Erot Eurooppa 2020 strategian tavoitteiden ja Lissabonin strategian tavoitteiden välillä ovat sellaiset, että aivan oikein nyt mielestäni Euroopan neuvosto on päättänyt, että jokaisen eurooppalaisen jäsenvaltion pitäisi pitää näitä tavoitteita ominaan. Siksi rajoitettiin tavoitteet viiteen. Ei siis 23 tavoitetta, kuten Lissabonin strategian aikoihin. Kulttuuri. Kiitos siitä, että annatte tunnustusta sille, että teen parhaani kulttuurin alalla. Minun ponnisteluiteni jälkeen olemme saaneet paljon vaikutusta kolmeen tärkeään lippulaivaloitteeseen Eurooppa 2020-strategiassa. Innovaatioiden unioni, kulttuuri on mukana, digitaaliagendassa myös uudet pätevyydet uusia työpaikkoja varten, ja myös Tajanin teollinen aloite. Se on tärkeä kulttuurimatkailu myös. Joten teen parhaani. Olen puhunut myös Parantar Ashtonin kanssa. Ja olen selittänyt, että haluan puhua hänen kanssaan, koska haluan erityisosaston ulkosuhdehallinton juuri kulttuuria varten – koska meidän on esitettävä selkeä kuva eurooppalaisesta kulttuurista, monimuotoisuudesta meidän ulkomaisten kumppaniemme suuntaan. Ja hän tuntui ihan vastaanottavaiselta. En ole onnistunut vielä saamaan häntä käsiini täällä Brysselissä, mutta toivottavasti se onnistuu pian. Samoin, kuten aivan oikein sanoitte, meidän täytyy aina pyrkiä komission jäsenten kanssa siihen, että kulttuuri otetaan mukaan kaikkiin politiikan aloihin. Sitten urheilusta. En halua paljastaa sellaisia asioita, joita ei ole vielä saatu päätökseen, mutta haluaisin kuitenkin vähän antaa käsitystä siitä, mitä tässä tiedonannossa esitetään keskeisimpinä kohtina – sosiaaliset ja koulutukselliset kasvatustavoitteet, urheilun rakenteet ja erityisesti ne, jotka liittyvät ruohonjuuritasoon ja vapaaehtoisen toimintaan, ovat prioriteettejamme. Me haluamme tukea avoimuutta ja reiluutta urheilukilpailuissa. Haluamme suojella urheilijoiden integriteettiä – dopingin vastainen toiminta esimerkiksi olisi tärkeä osa toimintaamme. Ja totta kai haluamme tukea vuoropuheluja ja yhteistyötä urheilun sidosryhmien kanssa. Näin teemmekin jo, mutta toivomme, että pian löydämme mahdollisuuden luoda parempaa rakennetta vuoropuheluun urheilijoiden ja tämän alan sidosryhmien kanssa. Edustaja Fisas, tekijänoikeudet. Kyllä, se on tärkeä aihe meille ja kulttuurille. Haluamme huolehtia siitä, että me suojelemme luovien toimijoiden oikeuksia. Mutta siihen liittyy monta komission jäsentä. Komission jäsen Barnier käsittääkseni aloittaa avoimen kuulemismenettelyn tästä aiheesta hyvinkin pian. Meidän kaikkien on osallistuttava tähän kuulemiseen, koska me haluamme ottaa kaikki näkökannat tässä yhteydessä huomioon. En voi nyt vielä sanoa, mikä lopullinen tulos on, mutta varmasti meidän aiheemme otetaan siellä huomioon. Voin vakuuttaa. Pyytäisin teitä myös osallistumaan tähän kuulemiseen, koska on tärkeää, että saadaan näkemyksiä ihmisiltä, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurista. Jälleen kulttuurista haluaisin vakuuttaa teille, että – Hyvin pian esitämme elokuvatiedonannon lisäksi tuemme digitalisointia niin, että otetaan pieniä elokuvateattereita, jotka lähinnä näyttävät eurooppalaisia elokuvia digitalisoinnin yhteydessä. Lisäksi olemme sopineet kahden pankin kanssa, yksi ranskalainen, käsittääkseni yksi espanjalainen, on sovittu siitä, miten voidaan tukea elokuvia niin, että luottoja saadaan näistä pankeista helpommin. Nämä toimet eteen edistyvät hyvin pian. Ja teidän kysymyksenne, Doris. Haluamme kartoittaa yliopistoja. Se on meillä tavoitteena. Kuten sanoin, haluamme antaa opiskelijoille hyvin selkeän käsityksen siitä, mitä on tarjolla. Missä yliopistossa on mitäkin kursseja tarjolla. Ja sitä varten haluamme saada luettelon yliopistoista, jotta opiskelijat voivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen. Kuten varmasti hyvin tiedätte, teemme tutkimusta – joka pyydettiin alun perin Ranskan puheenjohtajakaudella. Toivottavasti tutkimus saadaan päätöksen ensi vuoden keväänä ja nämä tulokset, joita testataan nyt noin 120 yliopistossa, antavat meille lisätietoa siitä, mitä teemme seuraavaksi. En tiedä oikein, pyritäänkö jotenkin yliopistojen uuteen ranking-listaan vai kartoitetaanko vaan? Lähinnä uskoisin, että se on kartoitusta, ei niinkään paremmuusjärjestykseen asettamista. No niin, varmasti saimme nyt kokonaiskäsityksen teidän hyvinkin hankalista työtehtävistä. Kaksi huomiota haluaisin vielä esittää. Kollega Pellingerille ensin. Hän on aivan oikeassa. Bolognan prosessin ongelma ei ole EUn komission tai parlamentin ongelma, vaan ihan puhtaasti kansallinen yliopistomaailmaan kuuluva ongelma. Kansallinen politiikka tai yliopistot eivät ole hoitaneet kotitehtäviään ennen Bolognan prosessin aloittamista. Opetussuunnitelmia ei ole sopeutettu eikä huolehdittu yliopistojen paremmasta hallinnosta. Tämä on hankaluus, joka nyt todetaan kaikkialla kymmenen vuoden jälkeen, paitsi Pohjoismaissa. Siinä olette ihan oikeassa. Edustaja Bellinger, kun kävin Tukholmassa yliopistoissa, minulle sanottiin, että meillä ei ole tuossa mitään ongelmaa, koska tuo on jo hoidettu. Meillä on kandidaat, jossa on sama kuin bachelor, ja siksi bachelor-tutkinnon hyväksymisessä ei ole ongelmia – talouselämässä. Talouselämästä on myöskin tullut tukea Bolognan prosessille, mutta nyt ei kuitenkaan sanota, missä tällaisia bachelor-tutkintoja voidaan sitten käyttää. No tässä on paljon vielä tehtävissä, tehtävää. Komissio varmaan voi tässä auttaa sitä kautta, miten opintosuorituksia lasketaan, sitä kautta päästiin jo eteenpäin ilman, että puututtiin kokonaan koko bachelor-tutkinnon ohjelma, ongelmaan. Meillä on komission jäsen Grusselta tiedonanto vuoropuhelua komission ja valiokunnan puheenjohtajan välillä. Ja minä säikäytin komission jäsen Kruusin, kun kysyin, missä kulttuuri kulttuuri. Tässä on taloudellinen, kulttuurinen, kulttuuriset ja talousongelmat otetaan yhtä tärkeinä huomioon. Problem is, dass ich habe sie auch gesagt und ich möchte die Frau Kommissarin bitten. Taajuuspolitiikassa. Joten toivoisin, että tätä kysymystä katsotaan tarkkaan niin, ettei kaikkia taajuuksia luovuteta niin, ettei kukaan voi käyttää himpoakaan missään konsertissa tai teatterissa, koska kaikki taajuudet on jaettu jo suuryrityksille. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä ongelma ja toivon, että komission jäsen voi vakavasti puhua komission jäsen Kruusin kanssa. Hän on kutsunut minut kahville ehkä voin, en niinkään pistää sokeria kahviin, vaan puhua oikein vakavasti hänen kanssaan. Ja kolmanneksi olen hyvin iloinen siitä, mitä valiokunnassa jo on saatu aikaiseksi. Nimittäin kesäkuussahan järjestimme konferenssin aiheesta kulttuuri ulkosuhdehallinnossa. Ja tämän kokouksen jälkeen muiden toimijoiden kanssa ajattelimme, että nyt teemme aloitteen tästä aiheesta. Edustaja Schalke oli valmis ottamaan tämän aiheen omakseen ja varmasti voimme antaa hänelle materiaalia josta voidaan keskustella myös korkean edustajan Ashtonin kanssa. Edustaja Elma Brockhan on toiminut tässä aiheessa hyvin ponnekkaasti. Minä lähetän Ashtonille vielä kirjeen siitä, että kulttuurilla on oltava oma asemansa ulkosuhdehallinnossa. Se on yksi vientituotteistamme, joten varmasti ollaan nyt oikealla tiellä ja me häntä vielä tuemme. Vielä kerran oikein sydämelliset kiitokset Parahin komission jäsen. Kaikkea hyvää. Työ on hankalaa lähikuukausina varmasti ja toivomme, että viimeistään tammikuussa tapaamme täällä jälleen ehkä jo joulukuussa vähän siitä riippuen, mitä tällä välin tulee tapahtumaan. Kiitos oikein paljon ja näkemiin. Bevor ich zum nächsten Punkt komme, möchte ich noch... Ennen kuin siirryn seuraavaan kohtaan, haluaisin sanoa vielä asian. Huomenna järjestämme elokuva-aiheisen kuulemistilaisuuden. Valitettavasti juliste ei oikein onnistunut tästä aiheesta. Musta tausta ja siinä lukee jotain aiheeseen liittyvää ja siinä vieressä lukee Doris Pack. Kukaan ei tule siksi, että siinä on musta tausta ja lukee Doris Pack. Kukaan ei tule sinne. Siellä on Wim Wenders ja muita puolalaisia, italialaisia elokuvalan ihmisiä. Heitä ei siinä mainita. Sihteeri ei ole tässä vastuussa. Minulla on kerrottu, että muut tässä ovat tämän virheen tehneet. Tämä ei ole mitenkään kulttuurellia näin ystävällisesti sanottuna. No niin, nyt sain tuonkin sanottua ja nyt pyytäisin, että huomenna mahdollisimman monet kollegat tulevat sinne kuulemistilaisuuden. Siellä on tärkeitä elokuvaihmisiä läsnäolomme kautta. Meidän on osoitettava, että meitä kiinnostaa elokuva-ala ja että se, mitä digitaalielokuvista on sanottu, otetaan tulevaisuudessa myös tosissaan. Huomenna äänestysten jälkeen siis pyydän teitä jäämään sinne, älkää häipykö mihinkään. Oletan, että äänestyksessä olette kaikki läsnä, joten pyytäisin todella, että ette järjestä muuta ohjelmaa sen jälkeen kahdeksi tunneksi. Olkaa siellä paikalla. Meillä on todella teollisuus hyvin edustettuna siellä. Seuraavana esityslistan kohta neljä, ei vaan viisi. Tänään olemme kutsuneet nuorten eurooppalaisen Charles Manni-palkinnon tai Kalle Suuren palkinnon saajia. Jos ette näitä tunne, niin no vähän valoa minä tarvitsen vielä. Haluaisin muistuttaa, että tämä on Euroopan parlamentin ajatus. Puhemies Pöttering aloitti tämän hankkeen ja järjestäjät tämän palkinnon järjestäjät, joka on ollut jo pitkän aikaa käytössä. Tämä on palkinto, joka annetaan nuorille 16-30-vuotiaille, joilla on jonkinlainen hanke, jolla tuetaan eurooppalaista yhteisymmärrystä. Tässä tietenkin tuetaan erityisesti niitä, jotka ovat ottaneet toimiinsa mukaan useamman kuin yhden EU-maan. Vuonna 2010 216 hanketta – 27 jäsenvaltiosta. Kahdessa vaiheessa hoidettiin valinta. Ensimmäinen vaihe kotona. Siellä juuri kansallinen juuri, johon liittyy kaksi meppiä ja yksi nuorisojärjestöjen edustaja valitsi näitä hankkeita ja sitten 27 kansallista hanketta tuotiin eurooppalaisen valintalautakunnan eteen puhemies Busek mukana, kolme lisämeppiä ja sitten Kaas Pricein edustajat Aahenista ja tämä eurooppalainen valintalautakunta valitsi kolme kolmas palkinto bulgarialaiselle hankkeelle. Nuoret insinöörit noivat robotin joka käyttää ympäristöystävällisiä energiamuotoja ja käyttää romua. Ja sitten 3000 euroa irlantilaiselle hankkeelle, herra Kelly, irlantilainen hanke, You Are Here. Tämä koskee nuoria ihmisiä, jotka toimivat eurooppalaiselle olla 5000 euroa, saksalaiselle hankkeelle eurooppalainen juna 1500 harjoittelijaa 24 ammattikoulusta rakensi pienen junan ja kaikki junan vaunut rakennettiin eri Euroopan maissa. Hyvin outoa, mutta mukavaa. Bulgarialaiset ovat täällä. Maria Koteva Irlannin edustaja Jan Madsen Simmons ja saksalainen Sa- Sasha Emrich. Haluaisin teitä kolme lyhyesti esittelemään aiheensa. Koteva. Hienoa, olkaa hyvä. Bulgarian Bulgarianainen hanke. Everybody? Hyvää iltapäivää teille kaikille. Puhun teille englanniksi. Haluaisin ensin lyhykäisesti esitellä itseni. Olen Maria Kotova ja olen ollut jo kaksi vuotta Vestin aktiivinen jäsen, kerron tästä myöhemmin. Olen tehnyt kaupallisista suhteista kansainvälisen tutkinnon ja olen Sofiasta. Katsotaanpa, mitä esityksessäni on. Muutama sananen Best Internationalista sen tehtävistä, näkemyksistä, palveluista. Sitten kerron paikallisemmin Sofian Bestistä sitten esittelen teille Bestin insinöörikilpailun ja hankkeemme, joka on seurausta tästä mm, palkinnosta, jonka saimme. Ja sitten teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. ja voin vastata niihin. BEST tarkoittaa Euroopan teknologiaopiskelijoiden johtokuntaa. Me olemme ei-poliittinen, voittaa tuottamaton teknologian opiskelijoiden järjestö. Koko Euroopasta ja teemme vapaaehtoisesti työtä. Olemme olleet olemassa Euroopassa vuodesta 1989 merkittävästä vuodesta lähtien. Me meidän kohderyhmämme ovat teknologian opiskelijat ja haluamme tehdä heistä kansainvälisempiä kehittämällä heidän kapasiteettiansa työskennellä kansainväliseltä pohjalta ja luoda yhteyksiä kansainvälisesti. Me olemme edustettuina 86 paikallisessa ryhmässä 30 eurooppalaisessa maassa teknisissä yliopistoissa. Aktiivisia jäseniä on lähestulkoon 3000 ja palveluimme saavuttavat noin miljoona opiskelijaa. Haluamme antaa voimavaroja yliopistoille ja haluamme, että opiskelijat hyödyntävät täysin potentiaaliansa. Millä tavalla me voimme saavuttaa sen tavoitteemme? Meidän toimijamme rohkaisee perustavoitteemme, eli se, että tässä kolmiossa yritykset, yliopistot, opiskelijat, eri tahot lähenevät toisiansa. Me annamme erityistä, yliopistot antavat erityistä lisäarvoa koulutukselle ja joka vuosi me Järjestämme paljon akateemisia kursseja ja insinöörikilpailuja ja rohkaisemme opiskelijoita erilaisten koulutustapahtumien kautta osallistumaan toimintaan ja lisäämme heidän tietoisuuttaan insinöörikoulutuksesta. Tämän lisäksi me myös autamme parantamaan suorin panoksin tämän koulutuksen sisältöä. Loppujen lopuksi tärkeintähän on hyvä työpaikka, joten me tuemme opiskelijoita myös kansainvälisten urafoorumiemme kautta, työmar, työpaikka konferenssien kautta ja niin edelleen. Sitten Sofian paikallisbest toimistosta. Me olemme noin 10 vuotta vanha järjestö siellä. Meitä on 35 innokasta opiskelijaa mukana tässä jälleen vapaaehtoiselta pohjalta yritämme edistää eurooppalaisia arvoja eurooppalaisten opiskelijoiden keskuudessa. Joka vuosi järjestämme insinöörikilpailuja ja akateemisia kursseja, tapahtumia, jotka ovat joskus myös sisäisiä tapahtumia, pelkästään Vestin jäsenille tarkoitettuja. Sitten hankkeestamme. Tämä järjestettiin lokakuussa 2009 ja kokosimme 15, 15 opiskelijaa eri Euroopan maista. Heidät jaettiin viiteen tiimiin ja heillä oli kaksi tehtävää. Tärkeä tehtävä oli rakentaa robot, robotti, jossa on sensoreita ja heidän piti tiettyjä linjoja tässä seurata. En voi antaa teille nyt sen tarkempia teknisiä yksityiskohtia, yksityiskohtia tästä valitettavasti. Se, miksi nyt itse asiassa tämän tapahtuman päätimme järjestää, oli se, että meidän mielestämme opiskelijat eivät ole täysin tietoisia täydentävän koulutuksen ja yhteiskunnan, yhteiskuntaan aktiivisesti osallistumisen tuomista hyödyistä ja eduista ja halusimme antaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää kehittää ja panna täytäntöön insinöörin taitojansa ja osaamistansa. Ja myös positiivista tässä oli se, että opiskelijalla oli mahdollisuus tehdä työtä tehokkaasti ja viestiä kansainvälisessä ilmapiirissä. Ja näin he pystyivät myös ymmärtämään paremmin kulttuurillista monimuotoisuutta. Ja tämä on erittäin tärkeää myös Euroopan unionin tulevan sosiaalisen kohesion edistämiseksi. Nämä kaksi kilpailukateluokkaa olivat äh, tapaustutkimus ja sitten suunnittelu. Tapaustutkimuksessa he, he saivat yritykseltä tehtäväksi suunnitella ö, äh, kierrätyskoneen ja tiimin design-tehtävä oli sitten suunnitella tämä robotti. Ja tämä, tässä tapahtuma oli viikonlopun tuinen Bulgarian toiseksi suurimmassa kaupungissa se järjestettiin ja viikonlopun aikana myös opiskelijat oppivat Bulgarian historiasta. Aachenissa järjestettiin sitten tämä palkintoseremonia. Emme onnistuneet sinne pääsemään tuhkapilven takia, mutta meidät kutsuttiin Euroopan parlamentin tiedotuskeskukseen Sofiaan ja saimme palkinnon, näitä tässä valokuvia seremoniasta. Ja sen jälkeen, kun tämän palkinnon olimme saaneet, niin kävi sillä tavalla, että elokuun lopulla järjestimme koulutustapahtuman ja siellä oli mukana 21 kansainvälistä teknologiaopiskelijaa, jotka valittiin hakukirjeiden perusteella ja heidän vastaustensa perusteella tiettyihin kysymyksiin. Ehm, tässä oli mukana temaattisia verkostoja ja nämä temaattiset verkostoissa ihmiset äh, keräsivät sitten lopputuloksia erilaisista keskusteluista äh, koulutuksen alalta. Meillä oli mukana myös äh, yritysten edustajia, koska tapahtuma ennen kaikkea Tapahtumassa oli kysymys siitä, että keskusteltiin, millä tavalla voitaisiin menestyksekkäästi luoda silta yliopistojen ja työelämän välille ja mitä yritykset haluavat työnantajilta ja mitä yrity- yliopistolla on tarjota liike-elämälle. Osallistuvat opiskelijat, suurin osa heistä oli valmistumassa juuri, joten he pystyivät antamaan hyvinkin oikeudenmukaisen kokonaiskuvan tästä. Vestin puolesta haluaisin kiittää siitä, että saimme tämän palkinnon, koska ilman sitä emme olisi pystyneet järjestämään tätä tapahtumaa. me saimme juuri loppuun Bulgarian, Romanian ja Ranskan välisen nuorisovaihtotapahtuman, jossa käsiteltiin ympäristöystävällistä toimintaa. Tässä oli kaikki minun puoleltani. Kiitän ja jos teillä on kysymyksiä, vastaan mielelläni. Thank you very much. Now we Kiitos oikein paljon. Jatketaan. Irlanti. Olkaa hyvä, tulkaa tänne bulgaarialaisen edustajan viereen. Line Madsen, Siemensstadt. Simonstadt. Okay. Go. Good afternoon. Um, is there a full screen? Slideshow. Yeah. Okay. Um, so my name is uh, Lina. Minun nimeni oli, on Lina Matsen Simmersen. Ja Broken Dimash Pressia edustan. Se on pieni painotalo. Olen toimittaja, kustannustoimittaja siellä, enkä ole itse asiassa – irlantilainen, vaan norjalainen, en edes siis unionin jäsen. Pahoittelen tätä. Aivan, on vastaus kommentteihin ilman mikrofonia. Hanke, joka sai toisen palkinnon, on kirja, jonka nimi on You Are Here. Näette siitä kuvan tuossa. Tämä on antologia, jossa on kirjoituksia kahdeksalta nuorelta eri Euroopan maista. Minä olen kustannustoimittajana toiminut ja John Holton, joka on irlantilainen, siksi edustamme Irlantia. Broken Dimanche Press on pieni painotalo, voitto tavoittelematon taho, jota kiinnostaa kirjallisuus ja politiikka ja visuaaliset taiteet. Tämä kirja, You Are Here, pystyttekö lukemaan tuon? Um, uh, Tausta oli hiukan valjakampi minun versiossani, mutta ehkä pystytte tämän lukemaan kuitenkin. Periaatteessa siinä käsitellään noin laajasti elämää Euroopassa 20 vuotta Berliinin muurin murtumisen jälkeen. Minkälaista on olla nuori eurooppalainen, jonka mielestä tällainen jakamaton Eurooppa on itsestäänselvyys? Minä ja John Holton Tulin Berliiniin vuonna 2008 ja olimme siellä kaupungissa, jota monet pitävät Euroopan kulttuurin pääkaupunkina. Ja meille tuli hyvin voimakas tunne siitä, että kansalaisuudet eivät ole tärkeitä. Siellä oli kaikenlaisia eurooppalaisia, jotka tekivät hyvin mielenkiintoisia asioita, jotka eivät liittyneet mitenkään omaan kotimaahan, vaan – enemmänkin Eurooppaan. Meitä kiinnosti tämä sukupolmi. Minä olen syntynyt 85, hän 84. Me emme voi siis muistaa Berliinin muurin murtumista. Me puhuimme siitä ja siitä, miten tämä vaikuttaa meihin sukupolvena, että meillä ei ole tätä viitekohtana. Meitä edeltävä sukupolvi muistaa aina elämän ennen ja jälkeen Berliinin muurin murtumisen. Ja me vain pidämme tätä matkustamista, eri maissa elämistä, Erasmus-ohjelmaa. Me pidämme näitä itsestäänselvyyksinä. Meitä kiinnosti siis oma sukupolvemme ja olemme kiinnostuneita kaikesta mielenkiintoisesta taiteellisesta työstä, joihin nuoret eurooppalaiset olivat ryhtyneet. Joten periaatteessa meillä oli ajatus sitä, että löysimme antologian vähän tuosta prosessista. Me annoimme rahoitusta Sami Youth in Action-ohjelman kautta tukea. Ja lähdimme etsimään ihmisiä, jotka halusimme sisällyttää tähän antologiaan. Muutamia kuukausia käytimme tutkimukseen, yritimme löytää mielenkiintoisia ihmisiä tuohon antologian ja ystäviä ja ystävien ystäviä siihen saatiin ja ihmisiä, joiden töitä löysimme netistä ja niin edelleen halusimme jollain tapaa kirjoitusten liittyvän tähän ajatukseen sukupolven ja sitä, siihen, minkälaista on elää ja tehdä työtä eri Euroopan maissa. Antologiana kirja on ehkä ainutlaatuinen siinä mielessä, että kustannustoimittajina halusimme yllättyä halusimme nähdä, mitä nämä kirjoittavat halusivat antaa meille, ja se oli siis yllätys meillekin. Löysimme hyvin mielenkiintoisia henkilöitä, puhun myöhemmin hiukan enemmän yksittäisistä osallistuneista. Ja sitten luotiin kirjan ulkomuoto. Ette näe sitä ehkä nyt tässä kunnolla, mutta – kustantajana me halusimme huolehtia siitä, että kirjat ovat itsekin taidetta. Halusimme kunnioittaa tällaista kauniiden kirjojen valmistamista ja halusimme, että ulkomuotodesign myös heijastelee valintoja, joita teemme kielen osalta. Viisi eri kieltä tässä on käytössä kaikki kielennetty englantiin ja me halusimme sellaisen ulkomuodon designin, joka myöskin painottaa sitä, että tässä, tässä, tässä käsitellään kielikysymystäkin. 10. marraskuuta 2009 tämä julkaistiin, kun Berliinin muurin murtumisen 20-vuotisjuhlaa juhlittiin. Ja se oli mukana ohjelmassa Berliinin juhlallisuuksien yhteydessä. Te siis julkaistiin Berliinissä alun perin ja sitten sitä lähetettiin eri kulttuuritahoille, akateemisiin laitoksiin kautta Euroopan. Okay, so um, it's, it's a bit difficult to talk about the book in general. Kirjasta on hiukan vaikea puhua yleisesti, koska siinä on niin monen moista aihetta mukana, mutta – Muutama esimerkki kuitenkin mukavissa teksteistä. Yhdessä esimerkiksi puhutaan siitä, mihin maahanmuuttaja, miten maahanmuuttajat Berliinissä liikkuvat, mitkä alueet ovat suosittuja ja niin edelleen. Siellä on myöskin kirjoitus, joka liittyy integraation politiikkaan Italiassa – ja siihen, miten jaetaan kaupunki hyvin ja huonoihin alueisiin, minkälaiset muurit niiden välillä. Sillä on myös näytelmä, tanskalainen kirjoitus, jossa käsitellään turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskusta Tanskassa. Siellä on myöskin valkovenäläisen poliittisen aktivistin kirjoitus henkilökohtaisista kokemuksista – piiloutumisesta diktatuurissa. Siellä on monenlaista kirjoitustyyliä, akateemisia esseitä, runoutta, näytelmä. Ja kuten sanoin, se on kirjoitettu viidellä kielellä. Saksa, Puola, valko Tanska ja Englanti, samoin kuin englanninkieliset käännökset, kuten jo sanoin. Tämä oli tärkeä osa lopputuotetta. Emme halunneet, kun kirja käsittelee niin voimakkaasti Eurooppaa, emme halunneet, tai keskustelimme siitä, mitä kielikysymyksille tehdään, ja päädyimme tähän ratkaisuun. En pitänyt siitä ajatuksesta, että Eurooppa on englantilainen. Tässä muutama valokuva kirjasta. ja lue luettelo kirjoittajista. En tiedä, näettekö tuota kunnolla taustan takia, mutta periaatteessa Ankaton, joka on itävaltalainen runoilija, joka asuu Berliinissä, Anna Bru, tanskalainen näytelmäkirjailija, Anjeska Rotkiewicz, joka on kirjailija Puolasta Matthew John Callahan, taiteilija yhdistyneestä kuningaskunnasta Vula Martin Jenka, poliittinen aktivisti valko Francesca Musian, joka on sosiologian tutkija, toimii Pariisissa, ja Kristoffan Kerevei, joka on kirjailija, kriitikko, alankomaista Ursula Wozniak, antropologi Saksasta. Hän on puolainen alun perin ja sitten John Holton on irlantilainen kirjailija ja sitten minä itse toimittajina. Kirjahankkeen ajatuksena oli myöskin se, että me etsimme lahjakkuuksia tämän kustantamon ja Ann Cotton, itävaltalainen runoilija on myöskin toisessa hankkeessamme runokokoelma meiltä. Se on siis meidän seuraava hankkeemme. Tässä kaikki. Kiitos. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. And now the last and the first, uh... Viimeisenä ensimmäisen palkinnon voittaja. Missä? Es geht um einen Schmalspurzug. Äh, kyseessä on siis juna. So, guten Tag, sehr Niin, hyvää päivää, arvoisat naiset ja herrat. Minä Alustan saksaksi. Hienoa kommentoi puheenjohtaja. Sir English, minä esittelen CNC-hanketta, Eurooppa-junahanketta. Ensin haluaisin kiittää oikein sydämellisesti kutsusta, mahdollisuudesta esitellä hankettamme täällä. CNC, mitä tämä oikein tarkoittaa? CNC tarkoittaa Computer Numerican Control, eli miten voidaan käyttää metalliteollisuuden tai teollisuuden koneita. Miten saimme tämän ajatuksen? Vuonna 2006, 10. marraskuuta, pohdimme hanketta ja tässä on ensimmäiset ajatukset – sillä hetkellä. Ei ollut mitään visiota ennen kuin tämä kuva ilmestyi sinne taululle. Projektin johtaja lähti piirtämään tällaista junaa sinne taululle ja se oli lähtökohtana siihen, että meidän hakijastamme tuli tällainen juna. 24 kumppanuuskoulua on mukana 21 eurooppalaisesta valtiosta. Muutama maata edustaa siis useampikin koulu. Me pyrimme näin saamaan kaikki Euroopan maat mukaan tähän hankkeeseen. Siksi rakensimme tai loimme hankkeen aikana eri työryhmiä, jotka suunnittelivat eri vaiheita ja valmistivat myöskin yhdessä. Kuitenkin jokaisen maan piti itse rakentaa vaununsa, jotta mä voisi esittää itsensä parhaansa, parhaalla mahdollisella tapaa. Kaiken kaikkiaan viisi projektitapaamista Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja Belgiassa. Kaikki vuoden 2006-2010 välillä tai 2009. Tässä nähdään hienosti, miten tämä työ oikein toteutui. Tässä nähdään kaksi espanjalaista yhteistyössä saksalaisen kanssa. Tässä pohditaan suunnitteluvaihetta ja miten tämä työ järjestetään ja miten sitten siirrytään digitaalitekniikan avulla. Tässä käytetään tietokoneita viiden maan edustajien yhteistyössä sitten veturi rakennetaan ja luodaan yhteis, miten vaunuja voidaan siihen veturin kiinnittää. Ja sitten lopulta viimeisestä tapaamisesta Bad Kreuznachissa junaa koe ajettiin ja useiden parannusten jälkeen juna tohdella lähti myös liikkeelle ja se oli meille hieno hetki. Ja tässä pitäisi nähdä pieni elokuvan pätkä, mutta teknisistä syistä se ei nyt onnistu. Vuonna 2009 meillä oli mahdollisuus esitellä Euroopan parlamentissa meidän junamme. Meitä oli noin 50 henkeä siellä edustettuna. Ja juna tuotiin Jehudin menuihin tilaan. Juna koottiin ja esiteltiin siellä. Ja eurooppalainen Charlemagne palkinnon jakotilaisuus vuonna 2010 ja ykköspalkinto siellä oli huipentuma. Jatkoprojekti on myös juna vuonna 2011. Lähdetään liikkeelle, kuitenkin pyritään siihen, että ehkä useampia maita mukaan – myös siksi, että vielä on epäselvää, voivatko kaikki kumppanit osallistua uudestaan. Ja siksi pyritään integroimaan muita kouluja muista maista. Junan vaunut luultavasti kehittyvät edelleen viimeisen kokouksemme jälkeen. Me suunnittelemme myös tällaista eurooppalaista elektronista kaartaa. Junareitin lisäksi luodaan eurooppalainen kartta ja aina kun jostain maasta tuleva junavaunu kulkee ohi, niin osoitetaan, mikä maa kuuluu mi- mihinkin vaunuun. Kaksi vuotta jälkeen jälleen kuluu tuohon Liikkeelle lähdetään ilmeisesti ensimmäinen päivä elokuuta vuonna 2011. Lisäksi pyrimme, kuten on jo todettu täällä, pyrimme löytämään lisää kumppanuuskouluja niistä maista, lisäkouluja, jotka ovat jo mukana tässä hankkeessa ja mahdollisesti myös huolehtimaan siitä, että kaikki maat ovat edelleen edustettuna tai uusia maita tulee edustetuksi. Ja vielä Minä edustan Saksasta Bad Kreuznahin BBS TGHS koulua ja tässä meidän yhteistietomme. Kiitos oikein paljon huomiosta. Sehr schön, vielen Dank. Oikein hienoa, kiitos paljon. Kolme loista esitystä. Mukava kuunnella tällaisia esityksiä ja nähdä, miten nuoret toimivat yhteisymmärryksen yhteiselon puolesta Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. Jos kollegoilla on vielä kysymyksiä, voitte esittää kysymyksiä muuten. nuori kollegani tässä esittikin vetoomuksen, ehkä voisitte etsiä omista vaalipiireistänne sopivia kouluja osallistumaan tähän hankkeeseen. Onko teillä kysymyksiä näistä hankkeista? Jos ei ole, niin kiitokset. Ai, onhan. Olkaa hyvä. Ei kysymys niinkään vain huomio. Minulla oli ilo ja kunnia olla Saksan valintalautakunnassa mukana ja minun on sanottava, että oli uskomattoman mukava nähdä, miten moninaisia hankkeita ylipäätään toteutui. Hankkeita esitettiin niin monia, oletan, että tilanne oli samantyyppinen muissa jäsenvaltioissakin, ei vain Saksassa siis ollut näin. Ikävää vain, että tätä palkintoa ei niinkään tunneta. Minäkään en tuntenut tätä niin kuin parlamenttiin tulin suoraan sanottuna. Ja uskoisin, että tällaisia toimia – ei ole oikeastaan tuoda julkisuuteen jäsenvaltioissa. Oikeastaan pitäisi vielä nyt pohtia sitä, miten nämä todella hienot hankkeet ja nämä voittajat olivat todella loistavia, mutta hyviä hankkeita oli paljon, joten todella toivoisin, että tämä palkinto olisi paljon paremmin tunnettu hanke. Parhaita käytäntöjä voitaisiin esitellä. Kaikki voisivat pohtia sitä, miten voitaisiin esitellä näitä hankkeita ja tätä palkintoa enemmänkin, koska on ikävää, jos ei tiedetä, miten loistavia aloitteita nuoret tekevät, jotta Eurooppa voisi hyödyntää paremmin ja meidän tulevaisuudestammehan on tässä kyse. Uh, firstly, congratulations. Ensinnäkin onnittelut kolmelle uh, täällä tänään esiintyneille ryhmälle. On hienoa, että tämä palkinto tuli. Ja ainoana irlantilaisena parlamentin jäsenenä olen hyvin iloinen, että näin vaikeina aikoina omasta maastani tulee myös hyviä uutisia, joita kiitos hyvästä työstä. Kuten kollegani sanoi, tällä, näillä työllä täytyy olla korkea profiili. Ja ne ansaitsevat sen ja täytyy miettiä, miten tulevaisuudessa voidaan nostaa tämän loistavan työn profiilia niin, että ihmiset voivat saada sitten niistä suurempaa iloa vielä. Ja również chciałem e, pogratulować wszystkim nominowanym, e, wszystkim nagrodzonym. Faktycznie warto przełożyć... Kiitoksia. Haluaisin onnitella kaikkia palkinnon saajia. Olisi todella hyvä tehdä näistä hyvistä käytänteistä jotain konkreettista. Ajatus esimerkiksi kustantamojen ja koulujen yhteistyöstä olisi mielenkiintoinen. Ja ajatellaan vaikka Komeniosta. Täytyy miettiä, millä tavalla hyvin olemassa olevia hankkeita voisi hyödyntää näiden ideoiden eteenpäin viemiseen. Sitten jos on mahdollisuus, olisi hy- todella mukavaa, jos saisi tämän julkaisun. Tässä on kysymys uusien eurooppalaisten integroimisesta, niitä, jotka osaavat viestiä hyvin. Olisi oikein hyvä juttu, jos me voisimme saada tämän kirjan myös itsellemme. Ja me voin, äh, niin, viime vuonna meille kirjoitettiin kollegat voisivat ilmoittautua, näin sanovat, jotka halusivat olla kansallisella tasolla mukana tässä. Eli kyllä viestintää on, mutta sitä ei aina niin huomaa, kun ei tiedä, miten tärkeästä asiasta on kyse. Nyt tiedämme, miten tärkeästä aiheesta on kyse, joten kollega Kama Evertin ajatus voitaisiin varmasti ottaa huomioon. Nähdään, mitä yksittäisissä maissa on esitetty ehdotuksina. Miksi kollegat siis ajattelen meitä, miksemme voisi katsoa näitä projekteja ehkä yhteisesti esitellä sitä, mitä nuoret ihmiset keksivät, saavat liikkeelle. mä eivät oli mukana, en tiedä kuka Saksassa tämä oli vielä. Sabine Ferhain. No nämä kaksi voisivat jo Nordrhein Westfalenissa tehdä tällaisen aloitteen. Sieltähän he ovat kotoisin. Tietenkin voitaisiin sanoa myös Bayerin kollegoille, että tehkää tekin tätä samaa työtä. Näitä asioita voidaan käyttää myös niitä, niin, että nuoret, jotka eivät voittaneet palkintoa, saavat kuitenkin vähän enemmän palautetta ja näkyvyyttä. Minä huolehdin nyt siitä, että tiedän tarkkaan, miten tämä menettely menee ja lähetän nämä tiedot teille. Lähetän teille tarkkaan tiedot, jotka liittyvät tähän palkintoon. Olisi mielenkiintoista, onko olemassa tästä portaalia, sivusta, johon, johon kaikki pääsisivät. Olisi hyvä saada kuulla, mitkä ovat nämä muut, muut ehdokkaat ja miten eri valtiot osallistuivat tähän. Edustaja Ranner. Yksi ehdotus. Monet koulut käyvät täällä ja kouluja kiinnostaa erityisesti Eurooppa, siksi hänet tänne tulevat. Olisiko ajatus viitata koulu vierailijaryhmille myöskin siihen, että tällainen hanke on olemassa? Se olisi myöskin viestinnän mahdollisuus. Selvä. Kotiläksynä minä hankin tietoa, muutun asiantuntijaksi siinä, mistä on kyse ja miten tämä hoidetaan, ja voin lähettää tämän tiedon sitten kaikille kollegoille eteenpäin, jotta kaikki tietävät, että tällainen hanke on olemassa ensinnäkin. Sitten portaali viittaamme siihen, mistä tämä tieto löytyy. Näinhän aina teemme oikeastaan. Totta kai se pitää sitten lukea. Ongelmanahan on se, että meille tulee niin paljon sähköpostia, mikä ei enää tiedä, onko niin tärkeästä aiheesta kyse sähköpostissa, joten ehkä voisimme merkata sen erityisen tärkeäksi. Se koskee myös omaa työtä kotona koulujen kanssa. Näin voimme päättää tämän keskustelun vielä. Kiittäisin voittajia, toivon onnea menestystä tulevassa työssänne ja sitten katsotaan, kuka voittaa ensi vuonna, eikö niin? Tämä idea on lähtöisin Euroopan parlamentista ja siksi ensi vuonna myös kutsumme voittajat tänne. Luultavasti te ette silloin ole täällä, se olisi ehkä vähän liikaa, mutta varmasti suotte sen muille ja ponnistelette omassa työssänne jatkon puolesta. Tehän sanoitte, että tarvitsette lisää vaunuja, lisää työntekijöitä tähän hankkeeseen, uutta tekniikkaa myös, ja te varmasti löydätte uuden kirjahankkeen, siitä olen varma. Ja omalla alallanne Bulgariassa varmasti huolehtitte siitä, että insinöörit keksivät vielä lisää asioita, joilla huolehditaan ympäristöstä ja niin edelleen. Seuraavana kohta kuusi esityslistalla minä olen esittelijä. Aiheena on Sveitsin osallistuminen Youth in Action nuorisotoimintaohjelmaan ja elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaan. Sveitsi hän on itse päättänyt olla osallistumatta Euroopan talousalueeseen, mutta yhteistyötä, halutaan läheistä yhteistyötä – koulutuksen, nuorison opetusalalla, myös kulttuurialalla. Vuonna 2009 sovittiin Sveitsin osallistumista nuoriso nuorisotoimintaohjelman ja ammattikoulutusohjelman artikla 218 määrää, että parlamentin pitää antaa hyväksyntänsä ennen kuin sopimus voi astua voimaan. Emme me tietenkään tätä kiellä, mehän olemme iloisia, jos sveitsiläiset osallistuvat, osallistuvat moniin asioihin. Parlamentti ei voi muuttaa sopimustekstiä, niin sopimuksesta on nyt neuvoteltu loppuun, mutta voimme hyväksyä tai hylätä sen, mutta olettaisin, että ei ole mitään syytä tällaista hylätä, koska riippumatta siitä, että tämä ei mitään maksa, vaan Sveitsi maksaa oman osuutensa näihin ohjelmiin. Voimme olla iloisia siitä, että voimme vähän laajentaa horisonttejamme pikku Sveitsiin. Sillä on varmasti erityisarvo. Keskeiset kysymykset tässä sopimuksessa liittyvät siihen, että sveitsiläisiä osapuolia koskevat samat ehdot, säännöt ja menettelyt, joita sovelletaan jäsenvaltiossa toteutettavissa hankkeissa. Toiseksi Sveitsi perustaa kansallisen viraston, joka koordinoi ohjelmien täytäntöönpanoa kansallisella tasolla, kuten meilläkin tehdään, ja osallistuu vuosittain kunkin ohjelman kustannuksiin. Ja Sveitsi osallistuu tarkkailijana kokouksiin, joissa tehdään päätöksiä niistä kysymyksistä, jotka koskevat myös Sveitsiä. Ehdottaisin vain, että hyväksymme tämän ajatuksen, että Sveitsi osallistuu nuorisotoimintaohjelmaan ja elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaan. Uskoakseni meillä ei voi olla mitään tätä asiaa vastaan. Vastustaako joku? Ei. Joten 18. marraskuuta virallisesti äänestämme tästä aiheesta. Sitten Kohta kuusi on käsitelty. Siirrymme esityslistan kohtaan seitsemän. Euroopan maailman ykkösmatkailukohde, Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet. Valmistelija Hella Ranner. Me kävimme jo epämuodollisesti keskustelua viimeksi. Annan nyt teille puheenvuoron. 9. marraskuuta mennessä tarkistukset pitää jättää toinen päivä joulukuuta äänestämme tästä ehdotuksesta. Edustaja Ranne, teillä on puheenvuoro. Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen hyvin iloinen siitä, että voin esitellä ensimmäisen luonnoksen, lausuntoluonnoksen. Me olemme läheisessä yhteistyössä liikennevaliokunnan kanssa. Olen sielläkin valiokunnassa jäsenenä ja siksi toivon, että meidän ajatuksemme, joita kehittelemme täällä yhdessä, saadaan mukaan myös liikennevaliokunnan tekstiin meillä on nyt jo siellä yhteyksiä. Meille kaikille on tärkeää se, että tämä koskee liikennematkailuvaliokuntaa ja meidän valiokuntamme, koska matkailua ei ole oikein pidetty tähän mennessä alana, jota me olemme käsitelleet. Siksi on lisättävä tietoisuutta. Meidän kaikkien täytyy ymmärtää, että matkailu luo työpaikkoja ja alueellista kehitysmahdollisuutta – ja näin tukee muita EUn tavoitteita ja myöskin vaikuttaa eurooppalaiseen identiteettiin ja paljon muuhun. Matkailu on yhä edelleen yhä enemmän talouden moottori, mutta se kohtaa myöskin uusia haasteita, muuttuneita oloja. Minulle oli erityisen tärkeää ajatella, että yhteiskunta vanhenemme, liikumme yhä enemmän, mutta ikäännymme myös. Kyse on myöskin kilpailusta, mutta kestävyydestä myös ympäristön suojelusta ja siitä, että nähdään minkälaista kysyntää on, miten sitä voidaan kohdentaa. Minä olen valmistellut joitakin kohtia tekstiini. Odotan muutosehdotuksia, koska tämä ei ole yksin minun työtäni, vaan koko kulttuurivaliokunnan yhteishanke. Minä ajattelisin niin, että voisimme kehottaa jäsenvaltioita ja paikallishallintoa toimimaan erityisen joustavasti niin, että sopeudutaan uudenlaiseen matkailuun, uudenlaisiin kuluttajiin. Kuten mainitsin jo, iäkkäämmillä matkaajilla, turisteilla voi olla erilaiset tarpeet, vammaisilla mm, myös. Ikääntyneemmät eivät noin vaan kipitä 150 porrasta johonkin kirkon torniin, joten matkailijoita voidaan ehkä eri toimin tukea. Tässä yhteydessä meidän pitäisi todella ottaa huomioon väestökehitys ja sopeutua siihen. Vuonna 2020 20 prosenttia kansalaisistamme on yli 65-vuotiaita – meidän pitäisi ajatella, mitä nämä edelleen nuorekkaat haluavat. Kulttuuritarjontaa, ruokailua, matkustetaanko vain bussilla, koska ei uskalla liikkua muuten vai lähdetäänkö aina omalla autolla. Nämä asiat vaihtelevat varmasti kautta Euroopan. Toiseksi minusta tuntuu tärkeältä, että henkilökunta, joka toimii matkailun alalla ja vastaanottaa vieraita, missä he sitten ovatkaan, ovat hyvin koulutettua työvoimaa. Siksi painotan sitä, että Leonardo da Vinci liikkuvuustoimien ja yrittäjien Erasmus-hankkeiden kaltaisia ohjelmia tuetaan – tämä ehkä tuntuu itsestäänselvyydeltä Itävallasta. Tiedän, että matkailussa oikeastaan kukaan ei saa hyvää paikkaa, jos ei ole toiminut ulkomaillakin. Mutta tällaisen kokemuksen keräämistä pitäisi tukea, koska jos matkailijat viihtyvät, sitten ne vasta tulevat toisen kerran takaisin ja silloinhan matkailualan työntekijät tulevat siellä tutuksi ja tämä suhde on tärkeä. Kohta kolme. Välttämätöntä on se, että saadaan kansainvälisiä vaihtoohjelmia ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille, jotta voivat parantaa ennen kaikkea kielitaitoa. Ne ei ole erityisen mukavaa, jos hyvinkin huonolla kielitaidolla joutuu keskustelemaan siitä, pitäisikö aamiaisella kananmunan olla viiden vai seitsemän minuutin muna. Tässä tarvitaan siis erikoistumista, kun sekin on tärkeää, että viihtyy paremmin, kun tulee hyvin ymmärretyksi. Siksi haluaisin kaksiosaista koulutusjärjestelmää, jossa on yrityksessä tapahtuvaa oppimista niin, että edistetään sekä teoreettisia että käytännön taitoja. Itävallassa tällainen järjestelmä on jo olemassa Kolme kuukautta yrityksissä oppivien pitää joka vuosi olla ammatillisessa oppilaitoksessa. Muissa maissa on samantyyppinen järjestelmä, en tiedä onko kaikessa ihan näin. Varmasti tarvitaan yhteistyötä yritysten välillä näissä kohteissa, mutta myöskin on otettava mon, huomioon monenlaiset verkostot alueellisella ja paikallisella tasolla ja myöskin koulut on otettava verkostoihin mukaan. 10 prosenttia oppilaista tällä hetkellä Itävallassa, muualta en tiedä lukuja, ovat matkailun alalla, jos ajatellaan muuten näitä lukuja. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tämä ala ei ole mitenkään vähän merkityksinen. Tärkeää teille kaikille tuttua on varmasti Euroopan kulttuuri, pääkaupunki, kulttuuriperinnön merkintä. Kaikki kansainvälistäminen ilman, että välttämättä siihen halutaan tuo Eurooppa-merkintä aina, mutta Eurooppa kokonaisuutena voidaan nähdä kohteena muiden maiden silmissä. Se on varmasti mielenkiintoinen asia. Kulttuuri ja matkailu myös tarvitsee kohdennettua markkinointia. Siksi pidän hyvänä aloitteita kuten erityisesti Eden. Kuten viimeksi sanoimme jo, sitä ei oikein tunneta, mutta sitä voitaisiin tehdä tunnetumpi. Tavoitteena on tukea sellaisia matkakohteita, jotka eivät ole niin tuttuja. Ja halutaan vähentää sitä, että jotkut paikat ovat aivan täynnä matkailijoita. Tämäkin on tärkeä asia varmasti. Meitä ennenkin jotkut ovat siis ajatelleet, että jotain voitaisiin tehdä. Neljä tehtävää on julkaistu tähän mennessä. Itävalta on aina ollut mukana. Kyse oli alusta joitain itse tuntenut, mutta jotka ovat kuitenkin eden verkostossa mukana. Lisäksi kyse on matkailusta ja urheilusta on jo mainittu, että tiedämme paljon, että siitä, että urheilu voi pitää ihmisiä tyytyväisinä. Kyse on kestävästä matkailusta. Esimerkiksi, no meillä ei nyt ole näitä pyöräilyn asiantuntijoita täällä, mutta verkostot on asia, jota ei voi jättää huomiolle. On olemassa sellaisia urheilun tai liikunnan aloja, joita kaikki voivat, voivat harrastaa – Tätä on ajateltava erityisesti, kun lojan kiitos voimme elää melko vanhoiksi tänä päivinä. Aina ei suunnitella ja toteuteta nällaisia tapahtumia ympäristöystävällisellä kestävällä tapaa. Pitäisi myöskin markkinoida pienempiä urheilutapahtumia. Kukaan ei tunne näitä tapahtumia. Tämä tilanne voisi muuttua hyvinkin. Lisäksi pitäisi tehokkaasti hyödyntää ja hallinnoida olemassa olevia ohjelmia – ja huolehtia siitä, että on riittävät resurssit, jotta nämä hankkeet voivat toteuttaa kunnollista potentiaalia. Meillä on aina liian vähän rahaa näihin asioihin, mutta kuitenkin kai voitaisiin pyrkiä innovatiivisuuteen niin, että nykyohjelmat, kuten Eden, joka varmasti ansaitsee tukea, voisi saada tukea jäsenvaltioissa. Ja sitten viimeisenä vielä Muistuttaisin siitä, että viimeksi sanoimme jo, että on olemassa foorumi www.visiteurope.com. Mielestäni tätä foorumia voitaisiin laajentaa. Kaikki jäsenvaltiot ovat siinä mukana ja sitä kautta pyritään lisäämään tietoisuutta Euroopasta ja sen kulttuuriperinnöstä. Mahdollisimman monilla EUn virallisilla kielillä sieltä pitäisi antaa tietoa tässä tulee mieleen itävaltalainen hanke. Tämä foorumi voisi olla keskeinen foorumi. Ja se voitaisiin myös yhdistellä sitten muita toimijahankkeita. Ja kun tällainen foorumi on jo olemassa, niin sitä pitäisi ainakin tehokkaasti käyttää. Tulen tässä puheenvuoroni loppuun. Doris, aivan oikein sanot, että aurinko paistaa pisimpään ja kauniisti kesä- ja heinäkuussa. En suositukseni ottanut, ja nyt katsotaan mitä kollegat tässä ovat mieltä. Ajattelen juuri ihmisiä, jotka eivät ole riippuvaisia koulujen lomista, voisivat ehkä matkustaa muulloin kuin silloin, kun koulut ovat lomalla. Tämä helpottaisi matkailuyritysten asemaa ja olisi eduksi kuluttajille sitä kautta. Mielelläni kuulen teidän kommenttejanne ja olen aivan vakuuttunut siitä, että saamme mielenkiintoisen tekstin aikaiseksi. Kiitos paljon huomioista. Kiitos paljon, kollega Ranner. Edustaja Kosta. Eh, lämpimät kiitokset esittelijälle. Olen pitkälti yhtä mieltä hänen näkemystensä kanssa. Varmastikin me tulemme tarttumaan hänen kutsuunsa hieman nopeuttaa näitä asioita, jos mahdollista. Haluaisin tuoda esille erään seikan. Mielestäni olisi erittäin hyödyllistä aloittaa tämä mietintö muistuttamalla ihmisiä siitä, että kulttuurimatkailu on tämän päivän Euroopan kulttuurin ohjenuora. Jos me korostamme uudenlaista tapaa lähestyä eurooppalaista matkailutuotetta, niin silloin mekin liputamme tätä asian tilaa. Niin kuin muissakin kokouksissa on todettu, meidän täytyy liputtaa sitä asiaa koska tämän päivän matkailijat ovat erilaisia, matkailukokemukset ovat erilaisia. Kysymys ei ole pelkästään itse vierailusta, vaan kokemisesta. Matkailu on mahdollisuus jakaa jotain erilaista henkilökohtaisesta näkökulmasta katsottuna. Joten tämä valiokunnan toimi, valtuus on tässä entistä tärkeämpi entistä tärkeämpi ja tärkeämpi kuin esimerkiksi matkailuvaliokunnan, joka on vastuussa vain itse fyysisestä matkustamisesta. Joten uskoisin, että me voisimme hyvin korostaa tätä seikkaa mietinnössä. Toiseksikin haluaisin todeta, että paitsi tätä kohtaa viisi, haluaisin myös toisen kohtaan maininnan siitä, että kulttuurimatkailu on Euroopan kulttuurin vektori. Ja tiedossa, tiedonannossa on paljon puhuttu kestävästä matkailusta. Ja tämän vuoksi olen yhtä mieltä siitä, mitä ja totesi siitä, että kysymys ei ole pelkästään siitä, että matkailu liittyisi yhteen kauteen, vaan meillä voi olla hyvin erilainen tarjonta markkinoilla. Viimeiseksi sitten totesin, että meillä on tällainen Euroopan unionin ohjelma, jonka nimi on Luovat yhteisöt. Ja tämäkin voisi olla todellinen äh, idea kattila tässä. Tämä pitäisi ottaa myös huomioon yhdessä joidenkin lipulaiva hankkeiden kanssa. Meillä on Euroopassa paljon kulttuurillista vaurautta. Ajattelen tässä nyt pieniä kaupunkeja. Meillä on paljon tällaista pienimuotoisempaa matkailupotentiaalia. Meidän pitäisi nyt löytää tämä yhteys sen välillä, mitä on markkinoilla ja mitä tarjotaan ja toisaalta mitä sitten on laadullisesti ja designin kannalta tarjolla kaupungeissa. Tämä kaikki on näiden perinteisempien historiallisten klassisten matkailutuotteiden rinnalla. Tämä on tämän tilanteen pienempi aspekti, mutta se ei tarkoita ollenkaan sitä, että se olisi merkityksettömämpi asia. Ja tätä voidaan tarjota ympäri vuoden, eikä vain yhtenä kautena. Kiitoksia. Tässä oikein mietinnössä hyvin puututtiin näihin asioihin. Kenties äh, liikenne, liikennevaliokuntaan nähdään tässä varsinaisena vastuuvaliokuntana matkailu, matkailun osalta, niin on monia aspekteja, joiden osalta tällä valiokunnalla on paljon potentiaalia Euroopan laajuisen matkuilen kehittämisessä. Kulttuuri, tuli, turismi, henkinen turismi, urheiluturismi, koulutusturismi. Tässä on hyvin paljon näinä aikoina potentiaalia eivät kaikki halua vain auringon, auringossa rannalla itsensä kärvistellä. Tässä on paljon kehitettävää ja kuten sanottiinkin täällä, ikääntyvä väestö voi myös laajentaa matkailun käsitettä ja lopettaa tämän kausiluontoisuuden. Ja liittyen siihen, mitä tuossa äskeisessä puheenvuorossa sanottiin, niin tässä on myös paljon mahdollisuuksia nuorille, jotka voidaan tuoda mukaan tähän soppaan. Mutta nyt on paljon mahdollisuutta kehittää matkailua, kehittää taloutta Euroopan sisällä ja luoda sellainen eurooppalainen identiteetti, josta me aina puhumme. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa. Ja meillä täytyy olla hyvä eurooppalaista matkailua, jota asianmukaisesti markkinoidaan ja tuetaan, ja joka ansaitsee tällaisen lipulavan nimen. Kiitos edustaja Kiitos puheenjohtaja. Minusta tämä on loistava aloite tällä tasolla, matkailua, kulttuurin tasolla sitä kehityä. Minä haluaisin kuitenkin korostaa sitä informaatioteemaa, koska minusta se on keskeinen. Tarkoittaa sitä, että jos puhumme festivaaleista, konserteista, jotka voivat olla klassistyyppisiä, mutta nuorille myös suunnattuja. Kaikki tämän tyyppiset tapahtumat ovat tärkeitä. Niiden mainostaminen, niistä tietäminen, tiedostaminen, tunnetuksi tekeminen – on myös olemassa erilaisia ryhmiä, joihin se pitää kohdistaa erilaiset tapahtumat, nuoret, täysi-ikäiset, perheet, perhe, eri ikäryhmät voivat hyödyntää tätä matkailua erilaisilla erityistarjouksilla. Ne on kulttuuritarjouksia tässä tapauksessa. Jos puhumme urheilusta, ei ole kyse vain suurista urheilutapahtumista, pitäisi myös puhua normaalista urheilun harrastamisesta – onko meillä Itävalta vai voiko golfata vain Etelä-Espanjan rannikolla. Meidän pitää saada urheilu kaikille teemas läpi viedyksi. Se, mitä olen sanonut aikaisemmin, meidän pitäisi saada uutta, kun me puhumme tästä uudesta ulkosuhdepalvelusta. Eurooppaan tulee paljon matkailijoita kaikilta eri maailman osilta. olisi erittäin mielenkiintoista näille mahdollisille matkailijoille, kaikille näille matkailijoille, että he saavat asianmukaista tietoa myöskin tämä ulkosuhdepalvelusta tästä kulttuurin edistämisestä, kulttuurin edistämisestä. Tämä olisi, voisi olla uusi kulttuurin lähettiläille hyvä paikka. Se olisi hyvä tiedotuspiste koko maailmaa ajatellen. Ja również chciałem podziękować e, e, Heli za e, objęcie chyba wszystkich aspektów dotyczących... Kiitoksia Kiitoksia heille siitä, että olet ottanut kaikki matkailun eri aspektit mukaan. Meillä on paljon erilaista matkailua ja Euroopan täytyy vastata niihin tarpeisiin, joita on olemassa. Mutta on kaksi seikkaa, jotka haluaisin tässä eritoten mainita. Euroopan kulttuurinen ulottuvuus. Kiitos siitä, että otit mukaan tiettyjä elementtejä, jotka menevät yhden jäsenvaltion rajojen yli. Meidän pitäisi edistää kehittää tällaisia eurooppalaisia teema-aiheita, ajatellaan että vaikka rautaesirippua ja niin edelleen. Meillä on paljon esimerkkejä tällaisista asioista, jotka tulevat jäsenvaltioiden historiasta, ja ne ovat mielenkiintoisia ihmisiä, jotka tulevat Euro- ihmisille, jotka tulevat Eurooppaan muilta mantereilta. Eräs seikka, joka puuttui liikennevaliokunnan lausunnosta, on se, että näinä päivinä meidän pitäisi pystyä Euroopan laajuisesti matkailusta tiedottamaan Kysymys ei ole pelkästään halpamatkailusta, joka auttaa matkailijoita, vaan ajatellaan nyt vaikka luotijunat Brysselin ja Pariisin välillä. Nämä ovat asioita, joita täytyy myös pohtia ja niin niiden edistämistä matkailun kontekstissa. Kiitos edustaja Skurian viimeinen puhuja. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin korostaa yhtä seikkaa, jonka kollega toi esille ihan asiallisesti, mutta en löydä sitä tältä tekstistä. Ehkä se johtuu tekstin italialaisesta käännöksestä, mutta ainakin se liittyy urheiluun, urheilu- ja matkailuväliseen yhteyteen. Eihän se ole vain Italiassa ajankohtaista, ja, mutta urheilu kytketään yhä enemmän matkailutapahtumiin, urheilutapahtumia, joiden myötä voi voi tutustua alueisiin maassa, voi, se on jotakin, joka voisi kiinnostaa ihmisiä, jotka eivät ole niin nuoria. Me olimme ainakin todenneet, että urheilu ja matkailu voi metkintä todella mielenkiintoista miettimisen arvoista potentiaalia ainakin, mutta en löydä tätä ainakaan italiankielisestä versiosta mietinnössä. Kiitos paljon. Minäkin haluaisin ehdottaa, että kohdassa viisi ei mainita ainoastaan siinä nyt mainittavaa, vaan myöskin kulttuuritiet ovat siinä mukana. Me haluamme uuden Romanian esimerkiksi. Nämä kulttuurireitit ovat hyvin tärkeitä. Välttämättä ne kuuluvat sinne mukaan. Toiseksi tuo toinen kohta aiheuttaa ongelmia. Emme voi jatkaa näin tätä. Korostaa tärkeänä parantaa koulutuksen laatua hyödyntämällä Leonardo da Vinci liikkuvuustoimistajien ja yrittäjien Erasmus-hankkeen kaltaisia ohjelmia. Ei aina Erasmusta, eikä siellä tueta yrittäjiä. Yrittäjien pitäisi investoida varat itse, koska lopulta he saavat rahaa matkailutoimistaan. Jättäisin yrittäjät ulkopuolelle, jos yrittäjä ei pysty hankkimaan kokemuksia rajat ylittävästä työstä. Hän ei ole hyvä yrittäjä, enkä halua häntä tukea. Toiseksi meidän tulisi yksinkertaisesti sanoa, että rajat ylittävät kokemukset ovat tärkeitä kaikille matkailun alalla toimiville ja voidaan käyttää EU-ssa toimivia ohjelmia tätä varten. En halua mainita, kun Erasmus ei tähän sovi eikä tutkijatkaan. Muuten pidän tätä hyvänä. Meidän pitäisi vielä huolehtia siitä, että Visit Europe-sivuston osalta, en ole tutustunut siihen vielä, mutta tutustun nyt. Ehkä siellä voitaisiin antaa linkit myös eurooppalaisiin festivaaleihin, joilla on oma foorumiinsa. Jos Visit Europe Dotcomissa sanotaan, että menkää katsomaan festivaalia, niin tämä auttaa niitä, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurista. Eli tätä voidaan vielä parantaa. Itsekin esitän muutaman tarkistuksen. Haluatko jo vielä jotain sanoa? Ennen kaikkea lämpimät kiitokset. Jotkut asiat olen tässä jo merkinnyt muistiin. Erityisesti ajattelen tuossa Visit Europea, että – tuotan alueita, jotka eivät taloudellisista syistä selviä tästä itse tai muista syistä. Koulutusyrittäjät, juu. Pistin tuon muistiin, ei siinä mitään. Urheilusta vielä. Kollegas Kurjas mainitsi tämän aikaisemmin. Tämä on minulle tärkeä aihe 10. marraskuuta. Saatte esityksen siitä, miten voidaan toteuttaa alueellista urheilija Unkari, Sloven, Slovenia ja Kroatia mukana Itävallan jääkiekko No tämä on urheilua, miten se voidaan yhdistää kulttuuriin. Jokinlainen tällainen yhteys tarvitaan joka tapauksessa. Muuten varmasti urheilu on rajat ylittävä, kuten haluat osoittaa sinun järjestämäsi tapahtuman kautta, mutta suorat linkit pitäisi joka tapauksessa olla kulttuurimatkailun piiriin. Mutta mutta tarkistusten kautta tämä on varmasti mahdollista. Näin tämä keskustelu voidaan saada päätökseen. Pyytäisin, että otatte kaiken mukaan, mitä mahdollisesti tarvitsette. Huomenna kokoonnumme eri rakennuksessa. Jan rakennuksessa 4Q1 salissa. Huomenna pyydän, että olette paikalla, kun aamulla äänestämme. Ottakaa äänestyskortit mukaan, koska saattaa olla vähän eriäviä mielipiteitä. Ne meidän on selvitettävä ja pyytäisin, että jäätte sinne kuulemistilaisuuteen sitten. Kymmenestä yhteen pyydän, että olette läsnä. Kiitos ja mukavaa iltaa. Koordinaattoreita pyydän vielä jäämään tänne. Okei. Okay. Können wir ganz schnell dafür sorgen, dass... Voimmeko huolehtia hyvin nopeasti siitä, että kaikki, jotka eivät ole koordinaattoreita tai avustajia poistuvat täältä salista, jotta nopeammin voimme aloittaa koordinaattoreiden kokouksemme. Herr Borgo ist neu im Ausschuss, hatte ich vergessen zu sagen. I apologize. Tomorrow morning I will say that you are the new colleague. I forgot it today. Okay? I will do it. Bye.